colleagues, if uh, Libe colleagues are ready, I know some... Hyvät kollegat, jos Libe-kollegat ovat nyt vapaana, ähm, jatkamme. Nyt siirryn tiedon antoihin ja sitten siirrymme edustaja Makoveen mietinnön äänestykseen suoraan. Jos kollegat voisivat melkoisen hiljaa poistua salista, niin voimme jatkaa. The, I'll just do the announcements quickly, then we'll... Nopeasti vain ilmoitusasiat käyn läpi. Eli kohta 2.1 on lisätty esityslistalle toimielinten välinten neuvotteluiden eteneminen liittyen äm, ulkorajoihin. Edustaja Makovei, eli tätä vastusteta. Ähm, esityslista on muutettu näin. Ja äh, sitten tulkkauksen liittyen Maltaa ja Iiriä ei tulkata tänään ja Slovakia ei tänä aamuna. Delegoituihin säädöksiin nopeasti, hyvät kollegat, ennen kuin siirrymme eteenpäin, olemme saaneet kolme delegoituja säädöstä 98-38 äh, ähm, kohtaan ja kappale kolme ähm, jos nyt valiokunta pitää tätä sopivana, me voimme ottaa ne käsittelyyn. Meillä on 13. takaraja ja Tämä annetaan teille nyt tiedoksi. Nämä ovat seuraavat delegoidut, delegoidut säädökset 13.11. 29 kautta 2013. Tämä liittyy rehdeaineisiin ja sitten säädös 13. Äh, marraskuuta jälkeen magnesiumin lisääminen ähm, aineräiden listalle ja tämän jälkeen delegoitussäädös 13. ja 11. johdannaisten lisääminen tälle rajan listalle. Näillä ilmoituksilla, hyvät kollegat, voimme siirtyä nyt äänestyksiin. Ähm, neuvoston ja parlamentin asetusehdotus, äh, joka muuttaa vuonna 2006 5, 6 asetuksen. Tässä edustaja Makovei on esittelijänä. Jos haluatte käyttää puheenvuoron lyhyesti, olkaa hyvä. Mulțumesc și bună dimineața! Mut... Hyvää huomenta kaikille. Haluaisin kiittää kollegoitani aivan erinomaista yhteistyöstä. Meillä on ollut hyviä ja hiukan vähemmän hyviä hetkiä. Loppujen lopuksi kuitenkin pääsimme hyvään kompromissiratkaisuun. Toivon, että tämä asetus mahdollistaa sen, että voimme saada turvallisemman Euroopan samalla taaten kaikki vapautemme. Oh, Näin. No. Paljon kiitoksia edustaja Makovei. Nyt me äänestämme tästä tekstistä. Tämä liittyy toimintaväliseen neuvotteluun. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy. 45 puolesta, 8 vastaan ei tyhjiä. Onnittelut äänet esittelijälle. So colleagues, that's the end of voting time. Thank you for your... Paljon kiitoksia hyvät kollegat yhteistyöstä. Nyt me siirrymme seuraavaan asian esityslistalla. Ellei tämä koske teitä, olkaa hyvät ja poistukaa rauhallisesti. you please leave quietly? Thank you. We... Voisitteko siirtyä hiljaisesti salin ulkopuolelle, jos olette lähdössä, me siirrymme kohtaan kolme esityslistalla. Kyseessä on maahantulo- ja maastanlähtöjärjestelmän perustaminen. Ja me käsittelemme nyt, hyvät kollegat, ähm, tätä luonnosta. Hyvät kollegat, jos nyt poistutte, poistukaa hiljaisesti, olkaa hyvät. Ensimmäinen asia, jos me käsittelemme, on äm, tämän paketin uudelleen arviointi 6.11. komissio antoi aloitteensa tämä Äh, liittyy Schengenin järjestelmän muuttamiseksi, muuttumiseen maahantulen maastalähtöjärjestelmän käytön osalta. Nyt antaisin Dias de Merelle puheenvuoron. Hän on molemmissa näissä asioissa esittelijänä. Hän voi esitellä asian. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta Arvoisat kollegat, nyt haluaisin esitellä nämä kaksi mietintöluonnosta. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, kyse on siis älykkäistä rajoista. Asetusehdotus, jossa sovitaan rajan ylitys maahan rajanylitystietojärjestelmästä EES saattaa 42 tarkistusta ja sitten toinen asetusluonnos, jossa muutetaan eh, Schengenin eh, koodeksia myös eh, maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän suhteen. Siihen olen saanut 17 tarkistusta. Ja niin kuin tiedätte, molemmat tarkistukset liittyvät, molemmat mietinnöt liittyvät hyvin tiiviisti toisiinsa ja näin ollen tarkistukset, joita on tehty yhteen tai toiseen, vaikuttavat molempiin lainsäädäntöehdotuksiin samanaikaisesti. Euroopan unionin ulkorajoilla maahantulovirta viime vuosina on osoittanut, että rajavalvonta on tehotonta ja tämä saattaisi tulla entistä vakavammaksi ongelmaksi tulevina vuosina, koska maahantulo ei suinkaan ole vähenemässä. Näin ollen meidän täytyy Ähm, saada järjestelmästä mahdollisimman sujuva ja tehokas, mutta samalla mahdollisimman turvallinen. Keskipitkällä aikavälillä, kun ajatellaan äh, tarvetta ähm, hyvin, hyvin suuriin infrastruktuuriinvestointeihin ja henkilöstöinvestointeihin, jotta ollaan tilanteen tasalla ja pystytään näihin äh, maahantulovirtoihin todella vastaamaan. Maahantulo- ja maastolähtöjärjestelmän modernisointi tulee hyödyttämään matkustajia, jotka näin eivät joudu viettämään niin pitkää aikaa rajoilla jonottaen. Samoin tämä helpottaa viranomaisten toimintaa, kun heillä on kunnon välineet käytettävissään. Näin voidaan löytää tasapaino niin, että helpotetaan yhtäältä rajaliikennettä, mutta toisaalta tehdään sitä entistä turvallisempaa. Tämä hyödyttää myös infrastruktuurioperaattoreita niin, että meillä on mahdollisimman lyhyet vaihtoajat raja-alueilla. Ja tällä on tietenkin epäsuoraa ja suoraa taloudellista vaikutusta, myönteistä taloudellista vaikutusta. Ja kun puhutaan esimerkiksi kuljetusalan yrityksistä, niiden toiminta helpottuu. Ja samalla on tietenkin suojeltava perusoikeuksia sekä tietosuojasta on pidettävä kiinni. Ja tämä on ollut yksi minun kaikkein suurimpia huolenaiheittani asiassa ja sen voitte kyllä myös tästä mietintötekstistä havaita. Ja suurin osa minun esittämistäni tarkistuksista liittyvät juuri tietosuojan takaamiseen. Nämä kaksi mietintöä luonnosta, niissä olen analysoinut seuraavia seikkoja. Ensinnäkin tavoitteet, sitten arkkitehtuuri, arkkitehtuuri myös siinä mielessä, että sisjärjestelmän kanssa tämä on yhteensopiva, tietosuoja, tietojen säilyttämisaika, turvallisuusulottuvuus matkustajien, matkustajien sekä kuljetusyritysten saama hyöty. Näissä mietintöluonnoksissa olen ennen kaikkea pyrkinyt äh, antamaan selkeät juridiset puitteet tietosuojalle, erityisesti mitä tulee tietojen äh, kolmansien maiden kansalaisten oikeuteen saada tarkastella tietoja ja mahdollisesti muuttaa niitä ja samoin sitten tietojen säilyttämisaika ja poistaminen. Ja tässä tietosuojaa valvojilla on merkittävä rooli myös kansallisella tasolla, kun esimerkiksi matkustajat haluavat pyytää muutoksia heistä säilytettyihin tietoihin, jos he epäilevät niissä olevan virheitä. Ja samalla sitten meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan turvallisuusjoukkojemme toimintaa Eh, heillä täytyy olla pääsy näihin tietoihin, mutta samalla on tarjottava oikeudelliset eh, takeet sille, että tietoja käyttävät vain ne, joilla on tähän laillinen oikeus ja ainoastaan nämä eh, tarkoitusperiin, jotka on määräyksissä selvästi esitetty. Näin ollen tietosuojapaketti ja tietenkin eurooppalainen tietosuojaviranomainen Buttarelli ovat tässä myös merkittävässä roolissa. Myös tavoitteena on se, että järjestelmä on teknisesti mahdollisimman vankka ja siinä ei ole aukkoja ja puutteita niin, että on selkeät menettelytavat tietojen saamiselle. Ja jos vaikkapa tapahtuu, että järjestelmä kaatuu, on teknisiä ongelmia, jotka ovat väliaikaisia, niin tällöin kuitenkin maasta lähtemisen ja maahan pääsyn on toimittava. Ja koko tämä tietosuojapaketti on tietenkin yhteydessä myös muihin lainsäädäntöhankkeisiin, jotka tällä hetkellä ovat harkinnassa, ovat käsittelyssä taikka ovat tulossa käsittelyyn myöhemmin, esimerkiksi Eurodac tai ETIAS-ohjelmat. Tämän lisäksi meidän täytyy olla johdonmukaisia lainsäädännössämme niin, että tekstimme, niiden määritelmät ja niiden artiklat ovat yhdessä linjassa keskenään. Sitten kun puhutaan esimerkiksi henkilöiden kuvista, joita järjestelmissä Äh, luonnollisesti on, äh, niin näiden äh, valokuvien on oltava sellaisia, että ne teknisesti toimivat kaikissa eri järjestelmissä ja että niiden arkistointi toimii ilman teknisiä ongelmia. Tässä järjestelmällä on erilaisia vaiheita ja EURISA-järjestelmä, niin kuin tiedätte, on tässä taustalla. Ja saman Samoin meidän täytyy Eulissa äh, viraston, EU-liisa-viraston ähm, rooli määritellä mahdollisimman selkeästi, koska sillä on tietenkin äh, oma vastuunsa tämän järjestelmän äh, käyttöön ottamisessa. Äh, maantulo- ja maastalähtöjärjestelmän on tarkoitus tulla toimintaan vuonna 2020 ja siksi meidän täytyykin toimia hyvin päättäväisesti ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tämä on hyvin tärkeä mietintö paitsi järjestelmän tulevaisuudelle myös äh, Tällä on vaikutuksia muihin lainsäädäntöhankkeisiin, kuten esimerkiksi äh, tuleva tieto järjestelmä, joka otetaan käyttöön. Määräaika tarkistuksille on 10. tammikuuta kello 18.00, mutta kun otetaan huomioon, että tässä joululoma lähestyy ja kollegat ovat olleet minuun yhteydessä ja pyytäneet tätä, niin ehdottaisin, että pidentäisimme määräaikaa tarkistusten jättämiselle torstaihin kello 14 asti. Näin ehtisimme sitten helmikuussa tarkastella näitä tarkistuksia, äänestää Libessä 28. helmikuuta, helmikuun viimeinen päivä. Ja näin voisimme kolmikantaneuvottelut päästä aloittamaan ensimmäinen maaliskuuta Maltan puheenjohtajakaudella. Ja en halua päättää puheenvuoroani ennen kuin kiitän lämpimästi koko sydämestäni kaikesta siitä avusta, jota olen saanut varjoesittelijöiltä ja muilta tästä, tässä työssäni. Kiitos puheenjohtaja. Much, Paljon kiitoksia edustaja Diaz de Meira. Kiitoksia tästä työstä ja kiitoksia ähm, myöskin varjoesittelijöiden työn tunnustamisesta. Aloitamme nyt niistä varjoesittelijöistä, jotka ovat paikalla. Edustaja Fiona, olkaa Nik, najprej zahvala poročevalcu Augustinu Demeri za poroč... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä arvoisa esittelijä. minä haluaisin kiittää yhteistyötä, jota me olemme tehneet tähän asti. Ennen kaikkea minulla olisi yleisluontoisia huomioita. Me olemme käyneet äh, alkuperäisestä aloitteesta hyvin pitkän tien eteenpäin. Äh, monia tutkimuksia ja pilottihankkeita on ollut ja meillä on ollut nyt uusi äh, hanke ähm, edustaja Piperinen, jotka ovat hyvin usein mukana, ovat vaikuttaneet tähän ja parlamentit on tarkastellut niitä järjestelmiä, jotka ovat jo olemassa, esimerkiksi ihmisjärjestelmää. Ja parlamentin kanta kuitenkin on vielä erilainen, sillä se, että ähm, me antaisimme pääsyn tietojärjestelmään liittyen tähän ja meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy nopeuttaa toimintaa, äm, rekisteröintejä rajoilla, ihmisten tunnistamista ja ne, jotka matkustavat hyvin usein ja ne, joilla on Euroopan unionin alueella oleskelulupa, tarvitsevat eri käsittelyn komissio alleviivaa myöskin taistelua, jota käydään äh, järjestänyt rikollisuutta vastaan komission mukaan. Meidän pitäisi siis äh, toimia paremmin eri äh, matkustajaryhmät erotellen ja tehdä täsmennettyjä tietoihin perustuvia tarkistuksia ja näiden uusien normien mukaan ja myöskin Makovein mietinnön mukaan kaikki tämä myöskin tukisi Euroopan unionin turvallisuutta. Luonnollisesti ähm, tämä rikollisuutta vastaan käytävä taistelu vaikuttaa kaikkien rajoilla tehtävään työhön. Jäsenmaiden mukaan ja komission mukaan näiden kaikkien tietojen saaminen on tarpeen, että voisimme tunnustaa eri matkustajaryhmät erottaa eh, ne toisistaan. Meidän täytyy erotella ne matkustajat, jotka tekevät eh, laillisia matkoja ja jotka ehkäpä ää, eh, ovat tietyn ajan Euroopan unionin alueella, siis nämä lainausmerkeissä aivan viattomat matkustajat, jotka noudattavat sääntöjä. Ja meidän täytyy ennen kaikkea pyrkiä ymmärtämään, kuinka näitä tietoja tallennetaan ja säilytetään. Me emme vielä tiedä, mikä tulee olemaan lopullinen teksti. Erityisesti meidän täytyy ymmärtää, että älykkäiden rajojen järjestelmä tulee muuttumaan hyvin paljon ja meidän suhteemme ää, rajoihin mm, myöskin. Ja siksi myöskin Euroopan matkustavien, matkustajien käsittely meidän täytyy ää, varmistaa se, että kaikilla matkustajilla on tiedot liittyen heidän maansaapumisensa ja oikeuksiinsa, että he tuntevat oikeutensa, ettei niitä rikota. Meidän täytyy nämä mm, ehdotukset käsitellä siis kattavalla tavalla, sillä nämä normit vaikuttavat erittäin paljon rajoihin ja niillä tehtävän työn Meillä on kymmeniä tuhansia esimerkkejä matkustajista, jotka ylittävät rajan jossakin paikassa ja sitten poistuvat toisaalla. Meidän täytyy löytää inhimillisiä, käytännöllisiä, todellisuudessa toimivia ratkaisuja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja ECRstä esitte, varjoesittelijä on edustaja halla olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. ECR tukee Parlamentti on aina tukenut tällaista mm, poistumisjärjestelmää. Meidän mielestämme sen olisi pitänyt olla olemassa jo ennen kuin sisäiset tarkastukset poistettiin Euroopasta, mutta parempi myöhään kuin ne milloinkaan. Maahantulo maastapoistumisjärjestelmä on tarpeellinen niille, jotka matkustavat vilpittömässä mielessä ja jotta voitaisiin paremmin valvoa ulkorajojamme. Me olemme sitä mieltä, että lainvalvontaviranomaisilla pitäisi olla riittävä pääsy tähän tietoon, jotta tieto olisi hyödyllistä. Ja tiedon säilytysaikojen tulisi olla riittävät. Tietysti meidän esittämät tarkistukset pääsääntöisesti ovat hyvin harkittuja ja tasapainoisia – ja olisikin yllättävää, jos asia olisi toisin. Olen kovin ilahtunut siitä, että edustaja Dias de Mera on pyrkinyt synkronisoimaan tämän asetuksen muiden asetusten kanssa, varsinkin Eurodakin kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että EU-lainsäädäntö ja asetukset ovat harmonisoituja ja että ne ovat yhteydessä toisiinsa. Hyvin rohkaiseva, hyvä alku ja jään odottamaan ilolla lisäyhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. The Audi Shadows. Paljon kiitoksia. Äh, aldi varjoesittelijä, edustan Viina, olkaa hyvä. Um, I also want to thank you. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin hienosta työstä, ei vain tähän tekstiin, vaan koko varjoestelijöiden kokousten järjestämiseen ja asiantuntijakokousten järjestämiseen riittyen. Paljon kiitoksia meiltäkin. Ähm, tässä mietintöluonnos tekee selväksi komission aloituksen aloitteen suhteen, että me käsittelemme tässä kolmansien maiden henkilöiden saapumista Euroopan unioniin. Tässä kuitenkin on myöskin tilanne, että perusoikeusongelmia ei ole ratkaistu se aiheuttaa aivan liian pitkän äm, säilytysjakson ja tämä myöskin ei takaa kylliksi vahvaa äh, tietosuojan tasoa. Tällä aloitteella on ollut yksi tarkoitus, rajojen hallinta. Tarkoitus oli parantaa rajavalvontaa ja tarkistuksia niillä kolmansien maiden kansalaisille. Minulle hämmästyttää yhä se, että meillä voi olla näin monia eri tavoitteita ja samo, ja samalla käsittelemme tietosuojaa ja tiedon äm, säilytyskysymyksiä. Tässä biometristä tietoa sen käsittelyä on pyritty parantamaan ja meidän täytyy rajata sen lisäksi saanti vain äm, suhteelliseen ja tarpeelliseen. Ja meidän täytyy myöskin tätä tietojen säilytysjaksoa lyhentää. Odotan äh, yhteistyötä muiden varjoistelijoiden kanssa ja toivottavasti saamme tasapuolisen ähm, ratkaisun aikaan. Paljon kiitoksia äh, vihreiden äh, varjostelijakohjelmaan. Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän ystävällisesti lupasi meille hiukan lisää aikaa tarkistusten jättämiseen. Se ilahduttaa meitä kaikkia ja hyödyttää kyllä ehdotusta. Tukisin Tanja Fajonia ja Angelika Linaria, kun he puhuivat tästä tietojen säilyttämisajasta ja mahdollisuuksista siihen, että lainanvalvonta viranomaiset pääsisivät näihin tietoihin äh, käsiksi muissa asioissa. Meidän täytyy varmaankin pohtia vielä vaihtoehtoja, jotka ovat äh, suhteessa tämän äh, ehdotuksen tarkoitukseen. On, on todennäköistä, että muuten perustetaan valtava tietojärjestelmä, jossa tietojen säilyttämisaika on erittäin pitkä ja tämä ei olisi kyllä sitten loppujen lopuksi ollenkaan tehokasta ja se olisi vielä kallistakin, huomattavasti kalliimpaa kuin mitä me haluaisimme järjestelmänä olevan. Näin ollen erityisesti tietojen säilyttämisajan muuttaminen komission ensimmäiseen ehdotukseen verrattuna ei ihan sataprosenttisesti ole linjamme mukainen. Tässähän tätä aikaa on pidennetty. Meidän mielestämme alkuperäinen ehdotus oli parempi ja samoin sitten se, mitä Tanja Fajon sanoi, eli tehdään ero niiden äh, välillä, jotka matkustavat ihan tavallisesti ja sitten niiden välillä, joiden matkoihin vaikuttaa liittyvän jotain epäselvyyksiä. Ja sitten lopuksi vielä katson, että täytyy olla aivan selvää, että tämä järjestelmä seuraa ja kunnioittaa samoja tietosuojaa standardeja kuin mistä on puhuttu tietosuojapaketinkin puitteissa. Samoin meidän tulisi tietosuoja, standardit saattaa EU-järjestelmässä samoin, saman linjan kuin mitä olemme pyytäneet jäsenvaltioilta sekä yrityksiltä. Kiitos. Paljon kiitoksia kollegat. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Eli näin ole. Edustaja Diesten Meralka. Kiitos. Kaksi sanaa vain. toden totta haluan kiittää Tanjaa. Haluan sanoa Tanjalle, että eipä ole juurikaan lisättävä siihen, mitä sanoit. Sinä tiedät vielä vähintään yhtä paljon kuin minä tästä asiakokonaisuudesta tunnet sen erinomaisesti. Ja minä tarvitsen sinua aivan epäilemättä, tarvitsen tukeasi ja tarvitsen myös pohdintaasi sekä korjauksiasi. Jussille, Jussille sanoisin, että myös Jussilla on valtavasti koko, kokemusta tästä asiasta ja haluankin eh, Jussi kiittää sinuakin sanoistasi. Ja mm, me pyrimme todella synkronisoimaan tämän maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän muihin järjestelmiin. Sinä mainitsit Eurodakin ja luonnollisesti otamme eh, tämän ja muutkin huomioon. Sitten eh, Angelika, sinä olet uusi kasvo tässä, mutta olet hyvin aktiivinen ja kiitän myös sinun ehdotuksistasi. Tässä Angelika viittaa siihen suhteettomuuteen, joka saattaisi syntyä tietojen säilyttämisen alalla. Ja kyllä minä ymmärrän nämä huolenaiheet, mutta joka tapauksessa tämä on tietenkin sitten yksityiskohta, johon varmasti palaamme keskusteluissa. Angelikaa huolestuttaa ja minuakin huolestuttaa se, miten lainvalvontaviranomaiset, minkälaisen pääsyn ne saavat tähän järjestelmään. Mutta tässä on ero aiempaan lainsäädäntöehdotukseen verrattuna. Tässä se ei ole mikään sekundaarinen kysymys, vaan toden totta merkittävä kysymys, joka on tärkeä osa koko tässä ehdotuksessa. Ja sitten vielä Jan, no niin, sinä olet todellinen militantti tietosuojaa henkilö täällä Euroopan parlamentissa ja tarvitsen varmasti sinunkin apuasi tässä. Sanoit, että tämä lainsäädäntöpaketti kunnioittaa tietosuojaa. Mukava kuulla. Hyvä niin. Näin juuri. Eli oikean suuntaan olemme menossa. Siinäpä kaikki oikeastaan. Tämä on nyt alkua, pitkän tien alkua. Uskon, että siitä tulee meille kaikille mielenkiintoinen tie kulkea. Kiitos vielä kerran puheenjohtaja. Thank you, Mr. Diaz Mera. I was going to say we were uh, blessed with a, a good rapporteur and shadows on this file. Blessed is not the right word. I think we have... Uh, paljon. Kiitoksia että Haluaisin kiittää esittelijä varjoesittelijöitä. Tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys. Me olemme nyt hyvin aloittaneet tämän työn. 12. tammikuuta on tarkistusten jättämisen takara ja tämän halusin vielä selventää edustaja Dieter Meidän kanssa. Tiedämme, että paljon tarkistuksia on tulossa. Paljon kiitoksia kuitenkin nyt erittäin hyvästä alosta tässä asiassa ja kiitoksia vielä varjoesittelijöillekin. Kiitos kollegat. So colleagues again, um, we go to Mr. Diaz de Mera. For... Ja nyt hyvät kollegat, me siirrymme eteenpäin edustaja Diaz de Mera trilogineuvotteluista, jotka koskevat niitä kolmansien, kolmansien maita, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niitä kansalaisia, joita tämä vaatimus ei koske. Ja keskeytymismekanismin tarkistamista. Eilen meillä oli äh, kaksi trilogineuvottelua tästä asiasta ja nyt tämän enempää äh, esittelemättä annan uudelleen puheenvuoron edustaja Diestin Meralle, olkaa hyvä. Bien, muchas Kiitokset, kiitos puheenjohtaja. Onpa mukava saada kertoa valiokunnallemme viimeisen eilisen kolmikantaneuvottelun äh, hyvästä onnellisesta lopputuloksesta. Haluan esittää ensin kiitokseni. Kiitokset äh, eri poliittisille ryhmille täällä Euroopan parlamentissa. Tässä haluaisin viitata kaikkiin, mutta erityisesti eh, edustaja Sippeliin, Virgit Sippeliin, hänen poliittinen ryhmänsä ja eh, hänen itsensä välillä oli mielipideero tämän mietinnön suhteen ja sanoisin, että hänen eurooppalaisuutensa sitten voitti. Eh, hän teki sellaisia Hän teki myönnytyksiä, joita arvostan todella. Ja sitten myös ECR haluan kiittää ja haluan kiittää kahta ryhmää, jotka eivät tule antamaan meille tukea, mutta jotka aktiivisesti kuitenkin osallistuivat tähän työhön, nimittäin vihreä ryhmä ja qr e ryhmä Kiitos kaikille, koska te kuitenkin autoitte lähtee meitä saamaan tätä asiaa eteenpäin ja liikkeelle. Asia on äärimmäisen monimutkainen, äärimmäisen monimutkainen. Miksi? Koska sen ratkaisu tarjoaa Georgialle ja Ukrainalle viisumivapautuksen ja se, että tämä mietintö saadaan nyt eteenpäin ja tämä lukko on avattu sovittu, niin tämä antaa näille kansoille ja näille maille valtavasti uutta toivoa ja lisää toivoa. Joten haluan kiittää teitä kaikkia ja myös valiokunnan sihteeristöä ja kaikkia avustajiamme ja virkamiehiämme niin omassa ryhmässäni kuin muissakin poliittisissa ryhmissä. Heidän heidän työnsä oli aivan ratkaisevaa tässä. Ja viime hetkillehän tässä mentiin. Ihan viime sekunnillehän tässä mentiin kello puoleen yöhön asti, kes, viime yönä keskiyöhön asti tässä väännettiin ja Ranskan pääkaupungista tuli sitten onneksi ihan viime hetkellä hyväksyntä. Muuten tämä ei olisi onnistunut ja näin todella lukko aukesi lopullisesti. Eli tämä oli kyllä Äh, <laughs> leik- keisarin leikkausta vaativa synnytys, mutta vauva syntyi terveenä. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia edustaja Diesmera. No, tämä oli erittäin elegantti ähm, lausunto. Ja todellakin vähittely, todennäköisesti nämä oli kaikkein arkaluontoisimpia kysymyksiä, joihin olisitte voineet tarttua, joten haluaisin kiittää jälleen kerran teidän kovasta työstänne tässä ja myöskin kollegoja, eh, jotka eh, Libelle tyypillisesti olivat mukana tämän eh, asian, kuten sanotte, synnytyksessä. Ja meillä tulee nyt olemaan kollegoiden ansiosta mahdollisuus käsitellä asiaa. Haluaisin vielä ehkä kuulla tässä kollegoja. Olkaa hyvä. First thing I would Puheenjohtajavaltiota, olkaa hyvä. To what you, what you just... Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä sanoitte. Kyseessä on hyvin arkaluntainen kysymys. Ja se on tärkeä prioriteetti ei pelkästään neuvoston eikä se puheenjohtajavaltiolle, vaan myös parlamentille, ja haluaisinkin onnitella tätä valiokuntaa siitä, että esittelijä on valittu, koska nimenomaan hänen sitoumuksensa kompromissin pääsemiseksi on mahdollistanut sen, että olemme saaneet tällaisen menestystarinan aikaiseksi. Haluaisin myös laajentaa kiitokseni varjoesittelijöille ja kiittää komissiota siitä roolista, joka sillä on ollut koko tämän prosessin ajan. päätä tähän. Paljonkin tästä vuosista voisi sanoa, mutta tällä hetkellä tämä varmasti riittää. Thank you. It's nice to hear this from the, uh... Paljon kiitoksia, mukavaa kuulla näin puheenjohtajavaltioltakin Kiitokset eh, tästä ja kiitokset eh, ryhmille ja henkilökunnalle, joka on tehnyt tämän asian parissa töitä. Tämä on klassinen kysymys, eh, joka koskettaa eri toimia ja Onko teillä jotakin lisättävää vielä, edustaja diaz -Dimera? Olkaa hyvä. Pues, para concluir. No ihan lopuksi puheenjohtaja haluaisin vielä korostaa sitä työtä ja ammattimaisuutta, jota puheenjohtajavaltio Slovakia osoitti tässä työssä. Tämä oli kova neuvottelu, mutta he hoitivat sen todella ammattimaisesti. Ja lisäksi samat sanat koskevat kyllä komissiotakin. Komissio osasi kyllä hoitaa oman tonttinsa, kunnioitti toimivalta rajoja, mutta oli aina käytettävissä tukemassa toimielinten välistä yhteistyötä, joten kiitokset neuvostolle ja komissiolle. Kiitoksia edustaja Dias de Meira. Ja tämän voimme myöskin sanoa neuvostolle ja komissiolle. Paljon kiitoksia teille, paljon kiitoksia kollegat. Ja nyt voimme siirtyä kohtaan kuusi. Kyseessä on perusoikeusvirasto. Tämä on meidän valiokuntamme pyynnön seurantaa. Meillä oli kaksi lausuntoa perusoikeusvaliokunnassa liittyen josta ensimmäinen liittyy perusoikeuksien kunnioittamiseen Kreikassa ja Italiassa järjestelykeskuksissa ja toinen liittyy lapsille koituviin vaikutuksiin Dublin kaksi asetuksessa. Ensin me kuulemme ähm, edustaja Esperia ja tämän jälkeen edustaja Molnaria. Ja näiden puheenvuorojen jälkeen jäsenet voivat äh, käyttää puheenvuoroja.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 Uh, hyvät kollegat, eh, nyt kuvaesitys on valmis, joten me siirrymme ensimmäiseen esittelyyn, jonka Renesport tekee liittyen järjestelykeskuksiin Italiassa ja Kreikassa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Hyvää huomenta, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tilaisuudesta saada esitellä täällä valiokunnassa tämä kaikkein viimeisin lausuntomme, jota Euroopan parlamentti on pyytänyt. Perusoikeustilanne Kreikan ja Italian järjestelykeskuksista ja sitten kollegani tämän jälkeen esittelee Dublinin säännöstön ehdotettua muutosta. En tässä sen kummemmin jo mennä yksityiskohtiin siinä, mitä järjestelykeskukset ovat ja millä tavalla ne toimivat. Olette varmasti niitä hyvin, niistä hyvin tietoisia. Osa kävi Lesvoksen saarella kesäkuussa, kun parlamentaarinen valtuuskunta kävi järjestelykeskuksessa vierailulla ja olette hyvin tietoisia järjestelmän perustilanteesta Otan vain esille muutaman sanan tämän ajattelumallin tässä lausuntumme takana. Järjestelykeskus lähestymistapa. Se pyrkii olemaan koordinoitu vasta- vastaus siihen, että varsinkin Kreikkaan ja Italiaan saavutaan meriteitse. Yhtäältä sitä koordinoidaan niin, että pyritään keskittämään tietyt prosessit yhteen ja samaan paikkaan eli alkuperäinen vastaanotto ja rekisteröinti, identifiointipaikka maahantulijoille. Ja näin sitten kanavoidaan ihmiset oikeisiin prosesseihin, joko turvapaikanhakuun, hakuun, maahanmuuttoon tai palautukseen. Samalla järjestelykeskukset ovat koordinoitu vastaus myös näille toimijoille ja tässä mielessä – olemme saaneet nähdä aivan ennakoimattoman suuren EUn läsnäolon järjestelykeskuksissa, varsinkin EASON ja Frontexin läsnäolon. Ja tämä lausunto vastaa myös tähän tietyllä tavalla. Näillä virastoilla on vain tällainen tukirooli, kun ne auttavat kansallisen viranomaiselle, mutta samalla kuitenkin niiden toiminnalla on voimakas vaikutus tietyillä alueilla – kuten esimerkiksi turvapaikan hakuun tai muihin prosesseihin. Tämä kaikki merkitsee sitä, että meillä on yhteinen jäsenvaltioiden ja EUn vastuu järjestelykeskustoiminnasta. Ja luonnollisesti myös ne puutteet perusoikeuksissa, jotka eivät suoraan liity EUn toimijoihin järjestelykeskuksissa, vaikuttavat EU-toimintojen legitimiteettiin kokonaisuutena. Huhtikuusta 2016 eteenpäin perusoikeusvirasto on ollut Kreikan järjestelykeskuksessa läsnä tunnistaakseen puutteita ja antaakseen neuvoja kansallisille elimille. Ja tämä pohjautuu hyvin pitkälti tällaiseen suoraan kokemukseen, jota olemme sieltä saaneet. Ja ehkäpä yksi yleisluontoinen viimeinen kohta on se, että lausunnon täytyy hyvin pitkälti heijastella eroja Italian ja Kreikan tilanteissa sekä kokonaistilannetta, kun tarkastellaan maahanmuuttovirtojen luonnetta ja sitä, millä tavalla järjestelykeskuksiin ovat vaikuttaneet muut kehitykset. Esimerkiksi maaliskuun 2016 EUn ja Turkin välinen sopimus, joka käytännössä merkitsee sitä, että Kreikan järjestelykeskukset – liikaa keskittyvät palautuksi, varsinkin palautuksi Turkkiin. Kuten myöskin se, että turvapaikanhakuprosessit rekisteröidään suoraan järjestelykeskuksessa Kreikassa, Italiassa näin ei ole. Ja tässä siis tarkastellaan sitä, minkälaiset kapasiteetit ja prosessit ovat käytössä tietäen, että ne eivät voi olla olemassa aivan alussa. Siinä on huomioon se, että parannuksia on saatu aikaiseksi alun jälkeen, mutta että edelleen on vakavia puutteita perusoikeuksien noudattamisessa. Ja tämä esitys ottaa niistä esille jotkut. Ensimmäinen kohta koskee kansainvälisen suojelun saamista se, että helpotetaan pääsyä turvapaikkaprosessiin, on yksi järjestelykeskuksen päätavoitteista, ja koska suuri osa niistä ihmistä, jotka tulevat Kreikkaan tai Italiaan meriteitse, hakevat turvapaikkaa saavuttuaan sinne. Tällä tavalla tämä välitön rekisteröinti ja kanavointi turvapaikkaprosessiin ja se, että tunnistetaan muita ongelmia, on järjestelykeskusten ansiota, mutta samalla varsinkin Kreikassa – ja tämä on yksi näistä perustuvanlaatuisista näkemyksistä, joita puolamme lausunnossamme, on se, että järjestelykeskuksista on tietyllä tavalla tullut pullonkaula suojelun saamisessa, varsinkin koska viivästystä hakemusten prosessoinnista on niin paljon. Rekisteröinti on jossain määrin parantunut e on ansiosta osittain on muodostunut yhä suuremmaksi kysymykseksi, koska priorisoidaan tiettyjä kansallisuuksia. Ja me tiedämme, että Syyrian kansalaiset prosessoidaan ensin, jotta voitaisiin päättää mahdollista palautuksesta Turkkiin, Turkin EU-sopimuksen nojalla. Ja sitten sellaiset kansallisuudet, joissa on erittäin vähän turvapaikan oikeuksia, esimerkiksi pakistanilaiset. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa muut kansallisuudet ovat joutuneet odottelemaan järjestelykeskuksessa jopa puoli vuotta ja edelleenkin odottavat haastattelujaan. Tällä on kerrannaisvaikutuksia. Järjestelykeskukset ylikuormittuvat. Se vaikuttaa lasten oikeuksiin, Varsinkin yksin matkustavat lapset ovat ongelmissa, kuten myöskin perheen yhdistämisen se vaikuttaa, sillä ne, joiden turvapaikkahakuprosessi ei ole rekisteröity, ovat vaikeuksissa perheen yhdistämisprosessien puitteissa. Ja viimeisin ja tietyllä tapaa vakavin kohta koskee sitä, että tiettyjen kansallisuuksien välillä on paljon turhautumista ja väkivaltaa. Eli tällä tavalla viraston yksi näkemyksistä on se, jota haluaisin tässä korostaa, on se, että järjestelykeskuksen täytyisi kyetä edistämään liikettä eteenpäin, eikä toimimaan pullonkaulana. No sitten lapset näissä järjestelykeskuksissa. Meillä on yksityiskohtaista tietoa tästä asiasta tässä on jonkun verran tilastoa. Noin 37 prosenttia kaikista vuonna 2016 Kreikkaan saapuneista henkilöistä on lapsia. Tässä puhutaan myös lapsista, jotka tulevat perheidensä kanssa ja lapsista, jotka ovat joutuneet eroamaan perheistä, kuten myöskin lapsista, jotka matkustavat yksin. Lasten tilanne on ylipäätään huolenaihe järjestelykeskuksissa mutta erityisen polttava tilanne on yksi matkustavien lasten tilanne. Vuonna 2009, 2016 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana on arvioitu, että noin 19 000 yksimatkustavaa lasta on saapunut Italiaan. Yksimatkustavien lasten pitäisi kansallisen lainsäädännön nojalla siirtää heille tarkoitettuihin fasiliteetteihin, jotta voitaisiin turvata lapsen hyvinvointi. Näin ei kuitenkaan useimmiten tapahdu. Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että kapasiteetti ei ole riittävä. Näiden laitosten kapasiteettia ei ole. Ei Kreikassa eikä Italiassa, vain puolet lapsista, jotka ovat jonotus, äh, jonottamassa pääsevät eteenpäin. Loput jäävät sitten järjestelykeskuksiin. Tämä johtaa lisähaasteisiin. Varsinkin sen takia, että kun ollaan järjestelykeskuksissa, lapset joutuvat tilapäishuoltajuusmenettelyihin. Nämä varsinkin äh, siirrytään julkisille syyttäjille. Kaupunginjohtajat ja muut tällaiset tulevat myös Italiassa kyseeseen. Ja nämä ihmiset täyttävät velvollisuutensa omien tavallisten virkavelvollisuuksiensa lisäksi. Ja usein heillä ei ole myöskään pätevyyttä hoitaa tätä tehtävänsä täysimääräisesti. Ja kun esimerkiksi tietyn kaupungin. Kaupunginjohtajan täytyy tavallisten virkatoimenpiteidensä lisäksi toimia huoltajana 200 lapselle, niin tästä tulee pelkästään vain muodollinen tehtävä, se on ihan selvää, ilman että voitaisiin arvioida yksittäisiä tapauksia. Toinen tähän liittyvä kysymys on se, että tietysti varsinkin yksimatkustavia lapsia täytyy suojella järjestelykeskuksissa, jotta varmistetaan siitä, että heitä kohtaa mikään kielteinen asia, etteivät he katoa. Ja ratkaisut, tuota järjestelykeskuksissa on valittu, ovat erilaisia, mikä merkitsee sitä, että lapset pidetään järjestelykeskuksen tietyissä tiloissa ilman, että heillä on mahdollisuutta poistua paikalta. Elinolosuhteet eivät ole lapsille sopivat. Siellä on puutteita vastaanotto-olosuhteissa, eikä koulutusta ole saatavilla, kuten myöskin siellä on paljon turvallisuusongelmia. Olemme kuulleet jopa raiskauksista, jotka kohdistuvat yksin matkustaviin lapsiin joissakin järjestelykeskuksissa. Ja vaikka jonkun verran Edistystä on saatu aikaiseksikin sekä Italian että Kreikan viranomaisten puolella, niin näiden viranomaiset suunnittelevat eh, tilapäishuoltajuuden lainsäädännöstä uudistusta. Kyseessä on pitkän aikavälin prosessi, kuten esimerkiksi alaikäisiin kohdistuvan tilanteen muutos on paljon kiireellisempi kuin mihin voidaan päästä pitkän aikavälin eh, menettelyllä ja tähän täytyy ratkaisu löytyä, sitä tuosta prioriteetiksi. Kolmas asia, joka on mielenkiintoinen asia, se kuuluu sukupuolikysymykseen ja sukupuolen äh, tilanteisiin näissä vertailukeskuksissa. Lapset ovat vaikeuksissa ja järjestelykeskukset eivät todellakaan ole paikka, jossa on vain nuoria terveitä miehiä, niin kuin asia usein esitetään, vaan jakauma on paljon vaihtelevampi. Ihmisarvoa ja turvallisuutta ei usein oteta huomioon. Ja naisetkin usein joutuvat esimerkiksi väkivallan uhreiksi sukupuolen pohjautuvan väkivallan vuoksi. Jotkut naiset saavat myös olla raskaina, joillakin on suuria traumoja, kun osa perheestä on menehtynyt vaikka merellä. Lisäksi on ihmiskauppatapauksia. Italiassa tiedetään, että paljon nigerialaisia naisia saapuu paikalle ja kansainvälisen pakolaisjärjestön arvioiden mukaan suuri enemmistö nigerialaisista naisista kuljetetaan Eurooppaan ihmiskaupan turvin seksuaalisesti hyväksikäytettäviksi. Ja näin myöskin lisäpalveluiden hyödyntäminen niille, jotka sitä tarvitsevat, on usein mahdotonta. Ratkaisut ovat usein aika helppoja. Yllättävää kyllä. Se, että otan käyttöön naishenkilökuntaa järjestelykeskuksissa. Kysymys on myös haastatteluista, jossa ihmisillä on oikeus tulla haastatteluiksi saman sukupuolen edustajan kanssa, kuten myöskin turvapaikanhakijakysymyksissä kysymyksissä naishaastattelijoiden käyttäminen saattaa edesauttaa sitä, että naiset voivat kertoa äh, helpommin tietyistä asioista, jotka saattavat johtaa kansainvälisen suojelun saamiseen. Ja kysymys on myös äh, sormenjälkien ottamisesta, joka tulisi naisten tapauksessa tehdä naishenkilökunnan toimesta. Yövalvonta ei ole aina järjestetty kaikissa järjestelykeskuksissa ja kun tämä kuva, vain se, että äh, tarjotaan äh, alkeellinen yksityisyyden suoja tällaisissa henkilökohtaisen hygienian äh, tarvittavissa tiloissa. Ja me tiedämme, että esimerkiksi joissain järjestelykeskuksissa naiset eivät mene vesätiloihin öisin, koska pelkäävät seksuaalista häirintää. Eli kylpyhuoneiden ja vesätilojen asentaminen sellaisiin alueisiin, niin jos johon pääsevät vain naiset ja perheet, on yksi näistä helpoista ratkaisusta, jotka saattaa ottaa huomioon. Yhteenvetona siis, vaikka järjestelykeskukset voivat tulevaisuudessa toimia mallina usein tulijoiden kohdalla niin, että noudatetaan perusoikeuksia, niin jotkut näistä pitkäaikaisista puutteista ovat erityisen vakavia ja niihin täytyy puuttua kiireellisesti. Lainsäädännöllisen, poliittisin ja operatiivisin toimin, EU- ja kansallisen tason toimin. EUlla on vastuu järjestelykeskusten hallinnoinnista, sillä on vastuu varmistautua siitä, että toiminta järjestetään oikealla tavalla ja sillä on myös velvollisuus tukea jäsenvaltiota niin, että varmistaudutaan siitä, että EU-virastot, jotka toimivat paikan päällä, toimivat perusoikeusmyönteisessä ympäristössä. Tämä meni vähän pidempään kuin oli tarkoitus, mutta kiitoksia vielä kerran ja mielelläni vastaan kysymyksiin, joita teillä mahdollisesti on. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia te todellakin käytitte aivan sopivan määrän aikaa, sillä nimenomaisesti me pyysimme ää, tätä lausuntoja ja olen kiitollinen jäsenille, jotka ovat ää, tätä lausuntoa pyytäneet. Monet kollegat pyysivät puheenvuoroja. Voisin nyt käydä heidät läpi siinä järjestyksessä, kun he puheenvuoroa pyysivät. Edustaja Hallaho ensin, sitten Wikström, sitten Olkaa hyvä, edustaja halla Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä esittelystä. Ää, äh, liittyen lapsiin järjestelykeskuksissa, tarkoittaako lapsi tässä yhteydessä mitä tahansa henkilö, joka väittää olevansa alle 18-vuotias, ja jos näin on, onko jonkin tyyppisiä ikämääritteleviä testejä, joita käytetään järjestelykeskuksissa, ja kuinka te teette eron todellisen lapsen ja sellaisen ihmisen välillä, joka väittää olevansa 17-vuotias liittyen näihin palveluihin, joita ihmisille tarjotaan. On sanottu, että 37 prosenttia vuoden 2016 saapujista Kreikkaan oli äh, lapsia. Tarkoitatko sitä, että kaikki nämä olisivat alle 18-vuotiaita tai lapsia siis? Paljon kiitoksia edustaja Wikström, olkaa hyvä. Kiitos paljon, kiitoksia tästä esityksestänne. On aina mielenkiintoista myös lukea näitä teidän tutkimuksianne, koska ne toden totta osuvat naulan kantaan. Ja tässä kun juuri tällä hetkellä olemme uudistamassa koko turvapaikkajärjestelmää Euroopassa, niin todella tarvitsemme tukea, että saamme homman hoidettua tällä kertaa oikein, koska viimeksi Äh, emme onnistuneet tässä. Äh, Dublin-järjestelmä äh, poistettiin käytössä, käytöstä jo parin vuoden jälkeen, maassa toisensa jälkeen. Ihan muutama päivä sitten täällä Euroopan parlamentissa keskustelimme monien kansalaisjärjestöjen kanssa, eh, italialaisten ja eh, kreikkalaisten ja niissä toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja eh, heiltä kuulimme, että nyky järjestelmä ei kerta kaikkiaan ole kestävä, koska lapsia katoaa. Tiedämme, että vain viime, viikko, viime vuonna 10 000 lasta hävisi, katosi Euroopassa tutkasta. Nämä ovat Europolin virallisia lukuja. Ja jos tilanne nyt on sellainen kuin mitä meille kansalaisjärjestöt, jotka Italiassa ja Kreikassa järjestelykeskuksissa toimivat, kuvailivat, että lapsia pidätetään kuukausiksi ilman mitään syytä. Lapsilla ei ole erityistä suojelua. Kukaan ei huomioon lasten haavoittuvuutta, erityisesti yksin matkustavien lasten. Ja on äärimmäisen vaikea kuvitella, miten lapset jäisivät noihin olosuhteisiin vapaaehtoisesti. Varmaan haluavatkin yrittää karkuun. Joten mitä voisimme tehdä vahvistaaksemme vastaanottostandardeja ja ylipäätään elinolosuhteita niin, että lapset eivät, heidän ei tarvitsisi lähteä pakosalle Äh, ja mm, pois järjestelmän piiristä. Vastaanotto-olosuhteiden parantaminen on äärimmäisen keskeinen asia tällä hetkellä. Ja kysymykseni onkin seuraava. Mikä on kokemuksenne tällä hetkellä? Näettekö, että e, e, näitä, näistä lapsista huolehditaan, onko heillä huoltajia, hoidetaanko huoltajaskysymykset vai jäävätkö he täysin oman onnensa nojaan. Tuomioistuinhan on todennut, että lasten äärimmäinen haavoittuvuus on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon, kun päätetään lapsen ähm, siirtolais- tai turvapaikkastatuksesta. Eli mitä voimme tehdä, jotta toimimme niin kuin tuomioistuimen päätös meitä käskee toimimaan. Miten, miten saamme tämän asian kuntoon ensi kerralla? Sitten on muitakin haavoittuvia ryhmiä toki, mutta minä keskityn nyt erityisesti lapsiin tässä ja tänään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Lores. olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kuulostaa uskomattomalta, että me keskustelemme kuukausi toisensa jälkeen tällaisesta tilanteesta, joka on todellakin rikos ihmiskuntaa vastaan. Mitä näille ihmis- lapsille tapahtuu? on todellakin rikos ihmiskuntaa vastaan, ihmisyyden perusperiaatteita vastaan. Ja minun kysymykseni on tämä, te sanoitte, että tämä on kaikki kiireellistä, kaikki on kiireellistä. Mitä te oikein tarkoitatte kiireellisenä? Tämä pitäisi tehdä päivässä tai parissa tai kolmessa viikossa tai kolmessa vuodessa tai 30 vuodessa. Mitä tässä yhteydessä tarkoittaa kiireellinen? Kuka on vastuussa näistä rikoksista ihmisyyttä vastaan? voidaanko joku viedä ehkäpä oikeuteen asiassa? Onko tämä Italian ja Kreikan ongelma? Ei tämä ole vain Italian ja Kreikan kysymys. Lastensuojelujärjestelmä ei ole luotu kansalliseksi järjestelmäksi. Se on globaali, universaali eurooppalainen järjestelmä. Ja tässä minulla on kysymys nyt äm, puheenjohtaja valtiolle, sillä minä näen, että he ovat täällä. Meillä on niin kutsuttu Bratislavan aloite, äh, tehokas, kattava niin edespäin. Mutta oletteko te neuvostossa keskustelleet kiireellisyydestä lasten osalta? Ja minkälaisia ratkaisuja meillä voisi olla? Kuka voi tarjota ratkaisuja? Ratkaisuja ei täällä voi tehdä. Emme me voi mitään Euroopan parlamentin lasten huoltoyksikköä perustaa, tai ehkä voisimme, mutta eihän se ole järkevää. Tämä on paras esimerkki siitä, että Dublin ähm, ei ole sovelias maiden kuten Italia ja Kreikka osalta. Tämä ei ole sopivaa. Poliisit Kreikassa, kuten sanottavat, vastuussa äm, kymmenien tuhansien lapsien kohtalosta. Tämähän on aivan pöyristyttävää. Kun te olette tätä analyysiä tehneet, mikä teidän ajatuksenne on? Onko teillä mitään ajatusta siitä, mikä voisi olla ideaali ratkaisu tässä tilanteessa? Kiitoksia. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia edustaja Lauritseen. Varmaankin molemmat ovat samaa mieltä. Ja jos nyt voin yhden asian esittää, kuten edustaja Wikströmkin mainitsi, me olemme nähneet äh, kertomuksen siitä, että pakolaisten ja mahdollisen turvapaikanhakijoiden määrä, niiden, jotka nyt ovat tiettyjen todisteiden mukaan joutuneet uhreiksi, joutuneet kohtaamaan pahaa väkivaltaa, ihmissalakuljetusta, joutuneet uhreiksi näissä järjestelykeskuksissa ja sitten he ovat joutuneet myöskin kiristämisen uhreiksi. Tämä on hyvin monimutkainen tilanne tällä hetkellä. Se kauhistuttaa pakolaisia ja tämä vain lisää tähän Lauritsenin mainitsemaan tilanteeseen. Tietenkin jo jonkin aikaa tämä on jatkunut minun kysymykseni. En nyt halua ilmiselviä asioita tässä todeta, mutta onko merkkejä olemassa siitä, että kuinka nämä ihmissalakuljettajat rakennetaan verkostoa rakentavat. Ja kuten kollegat sanoivat, he ilmeisesti myöskin ihmisiä murhaavat. En nyt haluaisi tässä hälytyskelloja soittaa, mutta tällaisesta on merkkejä. Nyt on saatu myöskin, että Europol näitä nimenomaisia väitteitä tutkii, että Europolin itse mainitsitte kertomuksessanne tämä valiokunnan pehmeän vaikutusvallan lisäksi Europol on vedannut kansallisiin viranomaisiin. Mm, oletteko nähneet merkkejä siitä, että äh, heikkoutta esiintyy kansallisten viranomaisten parissa tai heidän toimissaan tai siinä, kuinka he lapsia voivat suojella näissä tilanteissa? Ähm, haluatteko, haluatko nyt puheenvuoron, Vilja, sanokaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mainitsitte paitsi tämän edistyksen, jota on aikaan saatu Italiassa ja Kreikassa, myös tiettyjä edelleen olemassa olevia puutteita ja eri syitä näille puutteille. Ja nämä syyt eivät varmaankaan ole olemassa vain Italiassa ja Kreikassa. Puhutaan perusoikeuksista, erityisesti perusoikeuksista järjestelykeskuksissa ja e, siinä maassa, johon pakolainen e, ensimmäiseksi saapuu, onpa hän sitten täysikäinen tai lapsi, niin mitä mieltä olette, jos alamme nyt palauttaa e, Saksaan, Ranskaan tai yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvia pakolaisia, jotka kuitenkin ensin ovat saapuneet Kreikkaan. Mikä vaikutus täällä tulee olemaan, jos monet jäsenvaltiot nyt alkavat palauttaa ihmisiä Kreikkaan? Miten tämä parantaa tai pahentaa tilannetta erityisesti lasten suhteen. Tämä liittyy seuraavaan puheenvuoroon tai esitykseen. Hyvät kollegat, meillä on nyt aikaa koska me äänestykset käymme näin nopeasti läpi, joten edustaja Wikström vielä, olkaa hyvä. Generous, I already... Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että olitte näin antelias. Minä jo yhden kysymyksen esitin, mutta toinen tuli mieleen. Mm. Välillä meillä on aikaa Tiedätte, kuinka tänä aamuna tapahtui. Menimme nopeasti äänestykset läpi, mutta myöskin kaikki muutkin asiat sujuivat nopeasti. En nyt halua ketään muita tässä moittia, mutta te olette ää, äh, niin tehokas. Niin, kiitoksia. Minulle tuli vielä yksi asia mieleen, nimittäin äm, vuonna 2011 ää, äh, oikeuksia käsittelevä mm, direktiivi, joka toimeenpantu kaikkialla kaikissa jäsenmaissa, myöskin Italiassa ja Kreikassa, ja kuten tiedätte, siinä on erityisiä säädöksiä, jotka liittyvät niihin uhreihin, jotka tarvitsevat erityissuojelua mukaan lukien naiset ja lapset. Ja monet ähm, henkilöt, jotka puhu, joista puhuttiin näissä järjestelykeskuksissa, kuuluisivat nimenomaan tähän äh, luokkaan. Oletteko tarkastelleet sitä, kuinka äm, tämän direktiivin toteutuminen on taattu järjestelykeskuksissa. Tämä on hyvin vaikea kysymys, mutta sitä täytyy käsitellä, sillä me olemme eh, sen hyväksyneet ja sen pitäisi myöskin olla voimassa Italiassa ja Kreikassa. Paljon kiitoksia hyvät kollegat näistä hyvin eh, tarkoista kysymyksistä. Tiedän, että te ette kaikkiin kysymyksiin voinut vastata, mutta mehän pyysimme teiltä tätä lausuntoa, joten eh, antakaa vapaasti nyt oma vastauksen. Excellent questions. Kiitoksia kaikista näistä erinomaisista kysymyksistä. Ei tässä mitään liiottelua ole. Kyllä tämä osoittaa, että kokouksessa ovat ne jäsenet, jotka ovat todella kiinnostuneita aiheista. Arvostamme sitä kovasti. Ja pyrimme vastaamaan kysymykset siinä järjestyksessä, kun ne esitettiin. Aloitetaan edustaja halla kysymyksestä. Täytyy todeta, että tämä kysymys on juuri asian ytimeen mutta ehkä toiseen suuntaan kuin miltä vaikuttaisi. Itse asiassa on paljon lapsia, jotka tulevat Kreikkaan, varsinkin Kreikkaan, koska liikkumisvapaus on rajoitettu varsinkin lapsena saarella. He eivät ilmoittaudu lapseksi, koska he ovat tietoisia, että tämänhetkisessä tilanteessa lapsena oleminen on rajoite eikä hyöty. Jos esimerkiksi olette 17-vuotias yksin matkustava nuori mies, mutta edelleenkin lapsi kansainvälisen ja Euroopan standardien mukaisesti, tiedätte, että tilanne on paljon parempi, jos sanotte, että olette 18-vuotias. 37 prosenttia meidän karkea arviomme UNHCRltä ilmeisesti. Niiden ihmisten kohdalla, jotka tapaavat välittömästi, kun nämä ovat tulleet. Ikäarviointeja tehdään, jos henkilö ilmoittautuu lapseksi ja on syitä usk olla uskomatta tuota, niin tällainen ikäarvio tehdään. Mutta En sanoisi, että tämä luku 37 prosenttia olisi juurikaan matalampi, vaikka näin ei tehtäisi. Edustaja Wikströmin kysymys, joka koski lapsia. Niin on no, itse asiassa kaikki esittämänne kysymys, että koskevat lasten tilannetta, mikä osoittaa, että tämä asia on teille erittäin tärkeä. Ja kiitämme viraston työn tukemista tässä suhteessa. Lapset, jotka katoavat. Minulla on ollut tilaisuus keskustella Europolin kollegoiden kanssa äskettäin, ja he sanovat, että 10 000 on aika pieni arvio, ja oikea arvio on tämä kerrannainen. Mutta oikeita numeroita ei siis ole saatavilla. Sanoitte, että lapsia pidätetään ihan syyttä. Kukaan ei ota huomioon heidän haavoittuvuuttaan. Yksi surullisista asioista on se, että viranomaiset ovat sitä mieltä, että he pitävät lapsia suojatakseen heitä, koska heillä ei ole muita välineitä käytössään juuri tuolloin. Eli kyseessä ei välttämättä ole kysymys, joka liittyisi yksittäisten järjestelykeskusten hallinnointiin, vaan pikemminkin kapasiteettiin kansallisella tasolla viedä lapset muualle Tietysti leirijohtaja tai viranomainen, joka tätä järjestelykeskusta johtaa, päättää siitä, että asettaako lapset holoksalaiseksi vai ei. He tekevät itse tämän päätöksen ja se on, tässä on vaara siitä, että lapset yhtäältä katoavat ja toisaalta, että heiltä otetaan vapaus pois, ristetään vapaus, joten kyseessä on tasapainottelutehtävä, joka ideaalitilanteessa tulisi tapahtua ollenkaan. Kuten sanoitte, että monet lapset pyrkivät pakenemaan, koska eivät halua kohdata näitä olosuhteita ja haluavat mennä eteenpäin Kreikassa tai Italiassa tai muissa jäsenvaltioissa, kuten tiedämme. Mutta tämä ei ole asia, joka tulisi tällä tavalla ratkaista. Ja kuten totesitte, kyseessä on hyvin pitkälti vastaanottostandardeihin liittyvä kysymys. Useissa järjestelykeskuksissa tilanne ei ole riittävä, jotta voitaisiin taata lasten hyvinvointi, eikä ehdottomasti ainakaan useiden kuukausien ajan. Sen olette tällä ottaneet esille. Ja vastaan nyt tässä osittain edustaja Lauristin esittämän kysymyksiin. Vastaanottostandardien nostaminen on yksi askel. Tämä sisältää tietysti myös sen, että otetaan riittävästi lastensuojeluhenkilökuntaa mukaan se ei monissakaan järjestelykeskuksessa ole mikään itsestäänselvyys. Ja sitten järjestelykeskusten ulkopuolella, kansallisella tasolla, mutta myös EU-tukemana mahdollisimman pitkälti tulee esille kysymys yhtäältä siitä, että varmistaudutaan, että lapset eivät järjestelykeskuksien pidemmäksi aikaa kuin tarpeellista, niin että lapset joilla ei ole vanhempia mukanaan, asettaan etusijalle. Ja samalla varmistaudutaan siitä, että tämä hetkinen tehoton järjestelmä, jonka avulla lapset siirretään asianmukaisiin mantereella tai järjestelykeskusten ulkopuolella sisältyviin tiloihin, että niistä järjestelmistä tehdään vankempia ja kapasiteettia laajennetaan. Ei kuitenkaan hoidon laadun kustannuksella. Ainahan voi kaksi kertaa saa yhtä paljon lapsia sieltä samaan taloon, jos haluaa, mutta kysymys on luoda sellaista kapasiteettia, että se ei tapahdu lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Sanoitte, että lasten oikeudet ovat universaali oikeus. Sanoitte, että se mitä tapahtuu, täytyy jollain tavalla määritellä sen suhteen, miten kiireellinen vastauksen tulee olla? No niin nopeasti kuin mahdollista on mielestäni asianmukainen vastaus. Jotkut asiat ovat vielä polttavampia, jotkut voidaan hoitaa suoraan järjestelykeskustasolla, toiset ei. Jotkut vaativat jo ehdonmukaista toimintaa kansallisella tasolla. Mitä ihana ratkaisua ei ole, mutta kun kysymys on lasten oikeuksista, niin Tämä täytyy olla ehdottomasti prioriteettina, koska nuoria lapsia tulee paikalle. Lapsia, jotka on vedetty, riistetty perheympäristöstä jopa neljän, vu- neljän vuoden ajaksi. Tämä ei ehkä ole se tapa, jolla Eurooppa haluaa. Eh, ja tämä nyt on lausunto, joka on aika radikaali, mutta tämä ei ole se tapa, jolla Eurooppa haluaa tulla muistetuksi tulevaisuudessa. Ei ihmisten kohtelussa, jotka pakenevat sotaa ja vainoa. Kapasiteetti on siis olemassa. Hyvin pitkälti kehotamme kaikkia mukana olevia toimijoita toimimaan paremmin. Ja tiedämme, että paljon on jo tehty ja vielä lisää tulisi tehdä. kun puhutaan tästä uhridirektiivistä, niin aika paljon on tehty työtä uhrin oikeuksien kohdalla. Olemme katsoneet sen direktiivin yksityiskohtaista täytäntöönpanoa, mutta tätä on aika vaikeaa tietysti järjestelykeskusympäristössä arvioida. Ja tämä on sellainen vaihe, johon suurin osa näistä prosessista ei ikinä pääsekään. Joko ihmiset eivät raportoi väkivallasta, joka heihin on kohdistunut, tai rikoksesta. Tai sitten on niin polttavia suojatarvetta, että tällaiset asiat käsitetään vasta, käsitellään vasta sitten, kun henkilö lähtee järjestelykeskuksessa. Tämä ei kerta kaikkiaan ole mikään prioriteetti. Uhrien auttaminen on tietyssä määrin, mutta kyseessä on hyvin pitkälti työ, jota tekevät vapaaehtoisjärjestöt, kansalaisjärjestöt ja kansalliset viranomaiset EU-viranomaisten toimenpiteistä riippumatta, niin, niin tämä ei kuitenkaan ole etusijalla. Sitten ihmiskaup- ihmiskauppajien tekemä väkivalta ja kysymykset siihen liittyen. Olemme tietoisia näistä raporteista. Emme ole yksityiskohtaisesti niitä tarkastelleet, koska asia vaatii enemmän kuin yksinkertaisen analyysin ja sen, että todetaan, että tilannetta tuetaan. Tietysti ymmärrämme, että ihmiskaupan torjunnan täytyy olla yksi prioriteeteista, joiden avulla ratkaistaan ongelmat. Todisteet, että sitä tapahtui suoraan järjestelykeskukseen, sitä meillä ei ole, mutta Europol olisi ehdottomasti parempi taho vastaamaan tähän. Ja sitten kansallisten viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö riippuu hyvin pitkälti kansallisten viranomaisten kyvystä vastata mahdollisimman nopeasti. Sillä se, mitä on saatu nähdä, on, että ihmiset, jotka ovat selkeästi haavoittuvassa tilanteessa. Jotkut häviävät vertailukeskuksesta heitä enää löydetään. Esimerkiksi nigerialaisten tapaus. Se, että naisia nimenomaisesti kaupataan seksuaalisesti hyväksikäytettäväksi. Mitään erityistä todistusaineita, josta meillä tässä suhteessa kuitenkaan ole. Edustaja Zippelin kysymys Tämä menee oikeastaan kollegan esitykseen, joka koskee Dublinia. Samanaikaisesti voin kuitenkin todeta, että, että suuri osa jäsenvaltioista pitävät edelleen Dublin-palautuksia Kreikkaan asiana, joka tulisi välttää. Ja me toivomme, että kunnes tilanne Kreikassa muuttuu ja se taakka, joka Kreikalla tällä hetkellä on, vähenee, niin tästä toivottavasti ei tule mikään käytäntö. Voin puhua vain perusoikeusviraston näkökulmasta ja sen toiveista tässä suhteessa. Thank you very much. Thank you very much. Um, I Paljon kiitoksia uskoakseni edustaja Sippelin kysymys myöskin liittyy myös tähän seuraavaan ähm, esitykseen, mutta meillä on aikaa ja tässä äh, Roa Winberg on pyytänyt puheenvuoroa, joten olkaa hyvä. Okei. Okay. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia tästä äsken kuulusta kertomuksesta. Ymmärrän, että puutteita on koko joukko erityisesti kun nyt äh, eri maat ovat vastuussa rajavalvonnasta, niin äh, syntyy paniikinomaisia tilanteita, erityisesti äh, ihmiset, jotka ovat jumissa Kreikassa tai Italiassa, heidän on vaikea lähteä eteenpäin. Kysyisin vielä Jussin tavoin tästä yksin matkustavista lapsista. Sanoit, että te teette näitä ikämääritystestejä. Miten? Kuunteletteko lasten omia kertomuksia, että he itse kertovat ikänsä, vai teettekö esimerkiksi hammasröntgen tai ranneröntgen tutkimuksia, niin kuin muissa maissa tehdään? itse asiassa suurempi, sanoitte, että on suurempi ongelma se, että 17-vuotiaat sanovat olevansa aikuisia on suurempi ongelma kuin, että täysikäiset sanoisivat olevansa lapsia. No niin, jos he sanovat olevansa ää, lapsia, niin ää, eivät he pääse eteenpäin, joten kyllä varmaan ilmeistä on, että he väittävät olevansa täysikäisiä, mutta se johtuu vain siitä, että he haluavat pohjoiseen, he eivät halua jäädä jumiin Kreikkaan eivätkä Italiaan. Tässä minun kysymykseni, kiitos. Okay, if you want to answer. Kiitoksia, jos haluatte vastata tähän. Olkaa hyvä. Kiitos äh, kysymyksestä. Ihan lyhyt vastaus Wimperin kysymykseen. No niin, ei tietenkään virasto minkään näköisiä ikäarvioita tee, mutta nämä testit tehdään kansallisten viranomaisten äh, toimien kautta valittaa, jos on epäilyksiä siitä, että henkilö, joka väittää olevansa lapsi, onkin ää, aikuinen. Yleensä ne ovat näitä rajatapauksia ja yleensä molemmissa maissa, Italiassa ja Kreikassa, uskotaan sitä, mitä henkilö itse sanoo, bona, uskotaan tähän bona fideen, jos Äh, henkilö sanoo olevansa lapsi, uskotaan, että hän on lapsi. Ja jos on sitten äh, rajatapauksia, joissa viranomaiset eivät usko tätä väitettä, he tekevät erilaisia ikämääritysarvioita, muun muassa lääketieteellisiä luonteeltaan. Sitten toinen äh, mm, kysymyksen osa, kyllä toden totta. Kreikassa niin kuin Italiassakin on tiettyjen yksi matkustavien lasten tapana väittää olevansa aikuisia, koska näin he uskovat pääsevänsä pois järjestelykeskuksista. Mm, useammin tätä ehkä tapahtuu Italiassa, koska Kreikassa maantieteellisistä syistä on vaikeampi saarilla lähteä järjestelykeskuksista sitten eteenpäin. Mutta jotkut lapset ehkä kuvittelevat, että on parempi väittää olevansa aikuinen, jotta saa jäädä järjestelykeskuksen avoimeen osaan ja todella lähteä sieltä sitten jossain vaiheessa, kun rekisteröinti on toteutettu. Ja ehkäpä sitten näin saa olla myös yhdessä ystävien tai sukulaisten kanssa, joiden kanssa on mahdollisesti matkustanut ja jotka ovat siellä järjestelykeskuksen avoimella puolella. toivon vastanneeni kysymykseen. Paljon kiitoksia. Nyt me siirrymme suoraan eh, herra Mollerin puheenvuoroon. Tämä oli myöskin lausunto, jota me pyysimme eh, Dubliniin liittyen ja lasten asemaan liittyen. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja siitä, että saan puheenvuoron. Aivan aluksi haluaisin ilmaista Äh, vilpittömät kiitokseni siitä, että kutsuitte minut tänne puhumaan ja että sain mahdollisuuden esitellä äh, uusimman lausuntomme. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minä tulen nyt lyhyesti esittelemään teille äh, ne tärkeimmät löydökset, joita perusoikeusvirasto löysi tarkastellessaan Dublinin järjestelmän uudistamista ja sen vaikutuksia meidän analyysimme oli ennen kaikkea oikeudellinen puhtaasti. Me pyrimme, pyrin tässä käymään pääasiat parhaalla tavalla läpi. Meillä on viisi perus rakennuspalikkaa, joka käynyt läpi tässä. Ensimmäinen osio Ensimmäiset seikat tässä liittyvät siihen, että ehdotuksen mukaan tietyt hakijat suljettaisiin pois Dublinin järjestelmästä. Tämä tarkoittaa sitä, että on tietty kelpoisuuskriteeri, joka määriteltäisiin ennen Dublinin vaihetta. Meillä olisi tietynlainen ennakko-Dublin-vaihe, ja tässä arvioitaisiin ihmisten perheyhteyksiä seuraaville henkilöille. Ensinnäkin turvallisesta kolmannesta maasta tai turvallisesta alkuperämaasta tulevat äh, turvapaikanhakijat, heidän tapauksessaan ähm, kelpoisuusarviointi tehtäisiin ja heidät ohjattaisiin äh, sitten turvallisista maista äh, tulevien turvapaikanhakijoiden ryhmään. Tämä vaikuttaa perheoikeuksiin, lasten oikeuksiin, Euroopan unionin perusoikeuksien toteutumiseen ja myöskin ihmisoikeuksien yleissopimuksen lasten oikeuksien osalta. Sitten meillä on neljäs kategoria ne turvapaikanhakijat, jotka aiheuttavat vakavan vaaran kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle. Heidät ohjattaisiin Dublinin vaihetta edeltävään järjestelmään, mutta mitä tulee lapsiin, jotka edustavat vaaraa kansalliselle turvallisuudelle tai järjestykselle, me usein tässä yhteydessä puhumme alaikäisistä, jotka, äh, joiden tapaus on hyvin monimutkainen. Nämä monimutkaiset tapaukset vaativat aikaa arvioinnille äh, ja oikean menettelyn. Ja ellei näitä tarpeita arvioida oikealla tavalla. Tämä saattaa vaikuttaa lapsen kehitykseen hyvin vakavalla tavalla ja sitähän suojaavat monet yleissopimukset, jotka lapsen oikeuksia käsittelevät. Me olemme sitä mieltä, että lapset haavoittuvaisina henkilöinä pitäisi tästä Dublinia edeltämästä vaiheesta sulkea pois. Sitten toinen seuraava palikka, luvattomat saapumiset Tämä on uusi osio Dublinin järjestelmässä. Meillä on tiettyjä uusia sanktioita tai rajoituksia, jotka ovat menettelyllisiä rajoituksia, joilla ihmisten liikkeitä pyritään valvomaan. Käyn läpi näitä rajoitteita. Ensinnäkin sen jälkeen, kun hakija on otettu jäsenmaahan, Meillä on ähm, menettely, siinä on tiettyjä menettelyllisiä äh, takeita, oikeus tulla kuulluksi, oikeuksi saada oikeudellinen arviointi ja lapsen oikeuksien toteutuminen. En nyt mene yksityiskohtiin näiden äm, seikkojen osalta meidän virastomme mielipide on se, että yksin saapuvat lapset ovat erityisen haavoittuvaisia ja heidät pitäisi siksi näistä menettelyistä sulkea pois ja siirtää takaisin vastuussa olevan jäsenmaahan. Toisekseen on myöskin merkittäviä rajoituksia sille, ähm, minkälaisia kulttuurillisia oikeuksia toteutuu. Äh, tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjä hakijoita voidaan sulkea pois, jos he ovat olleet jo laittomasti liikkeellä, jos he sitten palaavat. Tämänkaltainen rajoitus on hyvin ongelmallinen ihmis arvon ja mm, ihmisarvolle sopivan kohtelun kannalta, ja tämä myöskin voi olla ristiriidassa sen kanssa, että laitonta maahan saapumista ei pitäisi rangaista. Ähm, yleissopimusten mukaan. Myöskin lapsen oikeus saada koulutusta voi olla ongelma. Ja Euroopan unionin kahden tuomioistuimen eli Luxemburgin ja Strasbourgin ihmisoikeus tuomioistuimen päätökset selvästi rajoittavat jäsenmaiden päätäntävaltaa, mitä tulee näihin vastaanottoehtoihin. Eli meidän kantamme on se, että meidän tulisi pohtia johdanto-osan kappaleissa sitä, mitkä ovat linjat, joita ei ylitetä, että meillä on tietyt minimitakeet, jotka toteutuvat kaikissa olosuhteissa. Sitten kolmannet rajoitukset ovat, rajoitukset koskevat perheen jäseniä tietyn aikarajan jälkeen. Tässä tarkoitus on kunnioittaa lapsen etua ja oikeutta perheelämään. Me olemme sitä mieltä, että tällainen lukkoon lyöty takaraja ehdotuksessa pitäisi poistaa. Meidän pitäisi pitäytyä nykyisessä oikeudenkäyttötilanteessa sellaisena kuin se nyt on asetuksen mukaan. Ja tämän jälkeen viimeisenä jos hakemus vedetään pois, ottaen huomioon, on uusi mahdollisuus tehdä turvapaikan, turvapaikkahakemus. Me voimme törmätä tilanteeseen, että jos turvapaikkahakemus on esitetty ja mitään uusia tietoja ei siihen tämän jälkeen liitetä, hakijalla ei ole mahdollisuus saada oikeudellista tukea ja hän saattaa päätyä tilanteeseen, että hänen, jossa hänen tapaustaan ei mikään Euroopan unionin jäsenmaa ole koskaan kattavasti käsitellyt, eli se uhkaa hänen oikeuttaan turvapaikkaan. Meidän tarkoituksemme on pitäytyä nykyisissä säännöissä, että me voimassa olevasta Dublinin säännöstöstä tekisi muutoksia. Sitten oikeus saada tietoa. Oikeus saada tietoa liittyy moniin kohtiin ehdotuksessa. Tämä on hyvä asia, koska sitä vahvistetaan, mutta kuitenkin se pitäisi toteuttaa lapsiystävällisellä tavalla. Tämä sisältää äm, sellaisen velvoitteen, jota nykyisessä tekstissä ei ole, jota se pitäisi ottaa mukaan. Ja ehdotus tämän lisäksi myöskin pyrkii luomaan tiettyjä poikkeuksia mm. jotka liittyvät luonnollisesti oikeuteen tulla kuulluksi. Ja me olemme sitä mieltä, että todisteet, jotka esitetään, pitäisi käsitellä myöhemmällä, myöhemmässä vaiheessa ehdotetun takaran jälkeen. Ja näitä haastatteluja pitäisi tehdä jopa ennen kuin hakija siirretään takaisin. Tämä takaisinottomenettely tällä hetkellä tai sanottu ilmoitus on jotakin, mitä ei edellä henki, henkilön haastattelu. Ja sitten ähm, perheenisenten kohdalla tämä oli ennen jaettu taakka hakijan ja jäsenmaan välillä, mutta nykyinen ehdotus pyrkii kääntämään vastuun niin, että se on pääasiassa hakijalla – me olemme sitä mieltä, että jäsenmaan pitäisi yhä tehdä tehokkaasti yhteistyötä, kerätä tietoa ja hakea turvapaikan, auttaa turvapaikanhakijaa. Ja tämä jaettu todistustaakka tässä kuvassa myöskin on jotakin, minkä Luxemburgin tuomioistuimen käytäntö vahvistaa. Sitten Ähm, huoltajuus. Tämä tarkoittaa enemmän kuin sitä, että lapsella on oikeudellinen edustaja, on jotakin, mikä on välttämätöntä. Ähm, todellinen huoltajuus on myöskin järjestelykeskuksiin liittyvä polttava kysymys. Tämän uuden aloitteen ei pitäisi vain oikeudellista ähm, edustamista käsitellä, vaan sen pitäisi myöskin Ähm, käsitellä sitä, kuinka lapselle nimettäisiin äh, edustaja tai huoltaja, joka edustaa lapsen etuja. Tämä on oikeudellinen kysymys, sillä kenen oikeuksien toteutuminen voi olla äh, jonkin verran haastavaa. Äh, sitten ähm, nykyisen ähm, järjestelyn mukaan meillä on seitsemän päivää aikaa tehdä kanne, jos äh, päätös on ollut kielteinen Dublinin järjestelyn mukaisesti. Ja meillä on tiettyjä tapauksia, joissa ähm, vetomus voidaan tehdä. Ähm, Ja tämä vaikuttaa oikeudellisen ähm, tarkastelun hyvin paljon. Meidän tarkoituksemme on siis taata joustavampi takaraja ja tämän oikeudellisen tarkastelun pitäisi koskea kaikkia perusoikeuskysymyksiä. Sitten seuraava kohta. Tässä kuvassa näette ne aikarajat, joita nykyisin on Dublinin siirroille, äh, vetomuksille käytössä eri jäsenmaissa. Näette, että hyvin monissa jäsenmaissa takaraja on pitempi kuin seitsemän päivää. Se voi olla jopa 30 tai 60 päivää. Seuraava kuva. Neljäs seikka ovat äh, lapsen edut siinä tapauksessa, että meillä on alaikäinen yksin saapunut lapsi, jolla ei ole mitään perheenjäseniä missään Schengen-maassa, Dublin maassa on erittäin tärkeää käsitellä siinä jäsenmaassa turvapaikanhaku pyyntö joka edustaa lapsen parhaita etuja. Kyseessä ei ole siis se jäsenmaa, johon lapsi on ensimmäisenä laittomasti saapunut. Yleisten sääntöjen mukaanhan näin olisi. Meidän pitäisi ennen kaikkea kiinnittää huomiota lapsen etuun. Ja aloitetta pitäisi muuttaa olemassa olevan Euroopan unionin tuomioistuimen tapausoikeuden mukaisesti. Me olemme sitä mieltä, että meillä pitäisi olla lainsäädännössä mahdollisuus luoda ryhmä, joka valvoo lapsen oikeuden etujen toteutumista. Ja jos meillä on yksin lasten osalta korjausmekanismi meidän mielestämme ähm, lapsen oikeuksien toteutuminen pitäisi äh, ensimmäisenä äh, turvata. Tämä liittyy perheoikeuksiin ja lapsen perusoikeuksiin. Ja meillä pitäisi olla menettely, joka pitäisi ottaa äh, tähän lainsäädäntöön mukaan. Ja vastuu jakautuminen uuden Dublinin asetuksen mukaisesti äh, saattaa koskettaa monia äh, perusoikeuskohtia, ähm, kuten esimerkiksi oikeutta perheelämään, ja meidän pitää liittää mahdollisuus äh, saada tietoa perheenisenistä, Siksi tekstiä pitäisi muokata niin, että äh, otetaan myöskin mukaan mahdollisuus äh, yhdistää perheenisen, että tämän ei pitäisi olla siis äh, sellainen teksti, joka sulkee kaikki mahdolliset poikkeukset pois. Ja tämän lisäksi tämä aloite pyrkii ähm, harkinnanvaraiset lausekkeet poistaa nimittäin sen, että vain perheen jäsenet voisivat tulla kyseeseen tässä tapauksessa ja Eh, ehkäpä ähm, perusoikeuksien mukaan oikeus ähm, terveydenhuoltoon olisi jotakin, mikä ei koskisi traumatisoitunutta lasta ähm, ja hoitoa, joka olisi jo aloitettu jossakin tietyssä jäsenmaassa. Me olemme siis sitä mieltä, että nykyiset lausakkeet pitäisi säilyttää, äh, nykyiset äh, laajemmat humanitaariset lausakkeet ovat tarpeen ja lopultakin viides osa, korjaavat mekanismit. Tämä liittyy oikeuslaitoksen toimintaan ja tämä saattaisi uhata oikeuksia hyvin vakavalla tavalla, jos syyttäjien viranomaiset ja viranomaiset maissa – toimisivat näin luonnollisesti, me voisi uhata oikeuksia. Ja tätä meidän pitäisi toimia laittoman maahantulon osalta. Ja tämän, tämä ajatus säilyttää tiedot kymmenen vuotta on mahdollisesti ristiriidassa äh, oikeuksien ja 52.2 artiklan äh, kanssa – Esimerkiksi äh, lasten turvallisuutta koskevat äh, arvot pitäisi 18 vuoden jälkeen uudelleen arvioida ja tämän jälkeen ähm, yksin saapuvien lasten ähm, kohdalta ähm, tämän korjausmekanismin suhteen meidän pitäisi voida turvallisuusseikkoja arvioida, mutta tämä täytyy tehdä kuitenkin äh, syrjimättömyys takavalla tavalla. Eli meidän täytyy olla ähm, perusoikeussopimuksen linjalla on hyvin tärkeää, että kaikki tapaukset voidaan yks, yksittäin perustella ja että ne kirjataan. Tämän lisäksi suppeampi äm, perhemääritelmä tässä korjaavassa mekanismissa äm, koskee tiettyjä perusoikeuskysymyksiä peruskirjassa – Me olemme sitä mieltä, että sukulaiset eivät vain läheiset perheenisänet, vaan sukulaiset pitäisi kattaa ja meidän pitäisi päivittää järjestelmää niin, että siihen tulevat mukaan uudet perheenjäsenet tai esimerkiksi uudet syntyneet lapset. Päätän puheenvuoroni tähän. Paljon kiitoksia huomiostanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Tähän oli hyvin kaunis loppukuva. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä analyysistä. Annan teille kohta puheenvuoron edustaja Wikström, mutta haluaisin vain sanoa, että tämä on varmaankin erittäin hyödyllistä meidän esittelijällemme. Edustaja Wikströmillähän te olette tehneet näin yksityiskohtaisen analyysin näistä kysymyksistä. Olemme tästä hyvin kiitollisia ja varmastikin jäsenet puuttuvat ajallaan tiettyihin kohtiin, mutta annan nyt heti puheenvuoron edustaja Wikströmille. Juu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille siitä, että teitte näin todella vaikuttavan tutkimuksen. Voin sanoa, että kyllä vahvistatte alustavaa kantaani koko asiassa. Ja sen seurauksena voin olla helpomminkin yhtä mieltä, koska meillä on samat näkemykset monista aiheista, esimerkiksi Äh, oon päästänyt äh, prosessista. Ja nämä oikeustapaukset, joihin viittaatte, jäsenvaltioiden tarve tehdä yhteistyötä, kerätä tietoa perheenjäsenistä. Viittaatte yhteisön tuomioistuihin, mutta viittaatteko tähän vammastapaukseen vai mihin tapauksiin? Jotta voisin, tämä siis yksityiskohtana, jotta voisin tarkastella asiaa lähemmin. Ja myös tuosta aiheesta, kun puhutaan tästä huoltajuudesta, me emme tarvitse pelkästään tällaista täyttä huoltajuuspakettia, vaan myös suojelua. Niin tämä joukkue, tiimi, jota ehdotatte, voisi olla yksi ajatus, mutta se on kuitenkin hyvin kaukana tämän päivän todellisuudesta. Olen kuullut uudesta luvusta pari päivää sitten, että esimerkiksi Italiassa huoltajuus yksi yksilö saattaa olla jopa 300, jopa enemmänkin henkilön huoltaja, mitä ei tietenkään voida millään tavalla hyväksyä. Oletteko katsoneet näitä yksityiskohtia? Kyllä, eh, sillä kyllähän meidän helppo on osoittaa sormellamme tätä huoltajuutta, mutta kun tilanne on se, että yksi henkilö on satojen, jopa tuhansien yksimatkavien lasten huoltaja, niin koko tämä käsitehän on silloin täysin merkityksetön. Me tarvitsemme tällaista kokonaisratkaisua, jossa huoltajuus otetaan huomioon, jossa antaa riittävää tietoa sellaisella kielellä, jota ihminen oletettavasti ymmärtää jossa juridisia neuvoja tarjotaan ja niin poispäin. Ei asiaa voida sanoa eh, niin, että voimme ratkaista asian eh, vain nimittämällä huoltajan. Tietysti voisin loppupäivän viettää keskustellen tästä aiheesta. En aio näin tehdä, mutta öö, tämän muutoksenhakuprosessin määräaika, joka nyt on siis seitsemän päivää, ja te ehdotatte sitä joustavaksi, ja että soveltamisella rajoitteet tulisi poistaa. Mitä tarkalle ottaen tarkoitatte joustavalla? Kyseessähän ei ole mitään sellaista, mikä voidaan sisällyttää lainsäädäntöön, vaan tässä täytyy olla tietty lainsäädäntö, tietty määrä päiviä. Haluaisin, että tässä suhteessa oltaisiin konkreettisempia. Palaan tähän, jos kollegat eivät ota näitä kysymyksiä esille. Palaan tähän aivan pian. Clearly this is hugely useful. Haluaisin eh, nyt kysyä, onko kollegoilla mitään kysymyksiä, ellei näin ole. No meillä on nyt, eh, oli meidän hyvin nopeasti, meillä on hiukan aikaa ennen kello 11, joten hyvin nopea kysymys vielä ja sitten eh, vieraamme voit vastata, olkaa hyvä. Come back to my... Kiitos. Palaan tuohon kysymykseen niin siitä, että turvapaikanhakijoita palautetaan jäsenvaltiosta toiseen, siis siihen jäsenvaltioon, johon he ensin saapuivat EUn saapuessaan. Tiedän, että tämä on Dublinin asetuksen määräys, että jäsenvaltioilla on oikeus palauttaa turvapaikanhakijoita, mutta ähm, myös virastolta kysyin tätä siitä syystä, että monet jäsenvaltiot eivät ole tätä toteuttaneet ja ainakin virastossa oltiin tyytyväisiä siihen, että jäsenvaltiot eivät ole näin tehneet. Ja halusin vain todeta, eikä tämä nyt ole kysymys puhujillemme, mutta halusin vain todeta, että ne ole kovinkaan tyytyväinen siihen, että komissio nyt on ehdottanut että, ja neuvonut, että kaikki turvapaikanhakijat pitäisi palauttaa esimerkiksi Kreikkaan, lapset ja muut. Eli tämän nyt vain halusin sanoa. Sitten äh, ehkäpä tuleva Dublin-järjestelmä. Äh, ehkäpä siinä pakolaisten palauttaminen ei enää olekaan mahdollisuus, vaan se onkin jo pakollista. Tästäkin on puhuttu. Lisäksi kysyisin, ää, äh, tästä tarkastuksesta. Ei kyse ole vain siitä, että e, saamissamme ehdotuksissa perheiden yhdistämistä ei ole kunnioitettu, vaan tämän lisäksi mainitsette, että on kysymys turvallisista kolmansista maista, ensimmäisestä saapumismaasta. Ja joskus ihmisillä on kyllä sellainen vaikutelma, että tietenkään emme voi kaikkia maailman pakolaisia ottaa vastaan, mutta kaikki ne sääntöinemme luomme kyllä sellaisen vaikutelman, että ehkä tavoitteena tai tarkoituksena onkin estää kaikkien pakolaisten tuleminen turvallisia. Kolmansia maita ovat Turkki, Afganistan ja monet monet muut. Joten voisitteko sanoa jotakin tästä ajatuksesta ja siitä, miten te arvioitte tilanteen ja ää, olisiko se huono ajatus ja väärin? Paljon kiitoksia. Nyt äh, Ähm, puheenjohtajamaan edustaja. Pyytäisin käyttämään puheenvuoron, mutta aivan lyhyesti, olkaa hyvä. Thank you very much. There was... Paljon kiitoksia. Tässä tuli kysymyksiä, jotka suunnattiin äh, valtiolle, Aivan aluksi Bratislavan ähm, sopimus on jotakin, mikä on tehty neuvoston ja puheenjohtajamaan äh, vaikutusvallan ulkopuolelle, joten en sitä haluaisi nyt lähteä kommentoimaan, mutta tämä liittyy myöskin kysymykseen, tai esitti myöskin kysymys siitä, kuinka puheenjohtajamaa käsittelee alaikäisten kysymystä, ja me todellakin käsittelemme sitä, ja teitä varmaankin ilahduttaa kuulla, että marraskuun toisella puoliskolla me omistimme tietojen keruu kokouksen IPCRn puitteissa alaikäisten yksin saapuneiden henkilöiden asialle ja perusoikeusvirastoa haluaisin kiittää tästä nimenomaista kokouksesta, heidän panoksestaan siihen. Meillä on syytä uskoa, että huolet koskien yksin saapuvia alaikäisiä, erityisesti niitä, jotka löytyvät joutuvat kadoksiin tai joutuvat rikosten uhreksi, ovat jotakin, eh, mitä me käsittelemme, eh, johon nykyinen puheenjohtaja kiinnittää huomiota. Kiitoksia. Pahoittelen teidän että kiirohtamaan nyt. Eh, tiedän, että olisitte voineet puhua ehkä pitempäänkin. Kiitokset tästä. Ja nyt pyytäisin vieraitamme kommentoimaan te saitte edustaja Wikströmiltä suoran kysymyksen ja jos te voisitte ehkä viidessä minuutissa vastata ja te varmaankin tarvitsette tietenkin enemmän aikaa, mutta äm, edustaja Wikström on tämän lausunut, se on tehnyt, että olisi erittäin tärkeää, joten jos voisitte vasta. Voimme tietenkin käsitellä muita asioita myöhemmin. Kiitoksia jälleen puheenvuorosta, hyvä puheenjohtaja. Meillä on viisi minuuttia aikaa kiitteyttää nämä vastaukseni. Ensinnäkin tämä jaettu todistustaakka ja yhteistyövalmius oikeustapauskäytäntöön siellä on yksi oikeustapaus vuodelta 2012 MM vastaan oikeusministeri Irlannissa C-2-7717 MM-tapaus, joka asettaa tällaisen velvoitteen. Ja lisäksi olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että tarvitaan kokonaispakettia ja paljon kattavampaa huoltajuusjärjestelmää. Tietysti olemme tietoisia järjestelmän puutteista, joita kolleganikin tässä korosti. Kreikan tilanne. Siinä on aika suuri ero siinä, mikä on lainsäädäntö lakikirjoissa ja mitä lakia käytännössä sovelletaan. Mutta normatiivisesta lähtökohdasta katsoen pitäisi tarkastella sitä, mitä pitäisi tehdä, ei pelkästään tätä suunnittelua, vaan myös tätä toteutusta. määräaikakysymys ja se, millä tavalla suhtaudumme joustavuuteen, oli aivan oikeassa. Sitä täytyy hienosäätää, mutta myös muissa välineissä, myös turvapaikka-alalla – Kohtuullisuus on sellainen käsite, jota käytetään, jota myös tuomioistuin on kehitellyt käytännössään. Eli jonkunnäköinen säännös tällaisen kohtuullisuuden ympärillä, joka tarjoaa liikkumavaraa jäsenvaltioille, kuten myöskin ottaa käyttöön tiettyjä kriteereitä ja rajoitteita, joita saatetaan kehittää lisääkin tuomioistuimen puitteissa EU:ssa voi olla tapa viedä eteenpäin tällaista joustavuutta. Mutta tietysti minä ja muut olemme teidän käytettävissänne kahdenvälisesti, jos haluatte seurata näitä kysymyksiä. No sitten kysymykset edustaja Sippeliltä. Tämä maanpääsytarkistus. tarkistus hyväksyttävyystarkistus. Siinä tietysti kysymys on myös perheenyhdistämisestä ja äh, tämän taustalla oleva käsite äh, dublin prosessista on se, että luotetaan turvallisten maiden käsitteisiin, turvalliset kolmannet maat ja niin poispäin. Silläkin on ihmisoikeusvaikutuksia ja haluaisin vain korostaa sitä, että äskettäinen näkemyksemme, joka koskee turvallisia lähtömaita ja turvallisiin lähtömaihin liittyvää käsitettä. Me pureudumme tähän kysymykseen. Tulokset ovat nähtävillä ja se on viraston toiminta-alaa. Tässä lausunnossa haluamme käsitellä tätä kolmansien, turvallisen kolmansien maiden käsitettä, turvallisen alkuperämaiden käsitettä ja meidän näkemyksemme, kun tämä lausunto ottaa sen esille, emme jätä tätä asiaa käsittelemättä. Oikeastaan siinä kaikki, jos jotain jäi sanomatta, niin muistuttakaa, niin voin palata sitten, jos sopii. Väistämättä kun asia on näin monimutkainen ja kun kyseessä on ähm, vastaus Dublinin järjestelmän uudistamiseen, näin voi olla. Mehän pyysimme tätä lausuntoa ja haluaisin kiittää teitä siitä ja myöskin teidän sitoumuksestanne tämän valiokunnan työhön. Tämä on mielestäni erittäin hienoa ja uskoakseni esittelijä todellakin eh, tulee hyötymään tästä. Haluaisin kiittää jäseniä, jotka ovat olleet täällä paikalla ja jotka olivat mukana tässä erittäin äh, tärkeässä lausuntotyössä. Ja paljon kiitoksia kollegoillemme perusoikeusvirastosta. Me odotamme äh, todellakin sitä, että näistä teidän kertomuksistamme äh, voimme ottaa oppia omaan työhön. Paljon kiitoksia kollegoille, jotka ovat täällä paikalla. Hyvät kollegat, me aloitamme äänestyksen tasan kello 11. value Colleagues, uh, begin to take your seat. Kollegat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne, jotta voimme aloitella äänestykset. Colleagues, please take your seats. We can begin. Kollegat, voimme aloittaa äänestyksen. I will now do so. So colleagues, uh, we begin with... Kollegat, aloitetaanpa kohdasta seitsemän Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Kyse on sitä, että äänestämme neuvottelutiimistämme toimielinten välisiin neuvotteluihin ja sen mandaatista. Eli tämän aamun äänestys on noin tuntia, vie noin tunnin ja vartin, mutta jos keskitymme, niin ehkä voimme hoitaa tämän joka nopeamminkin. Onko kaikilla äänestyskortit? Onko joku, jolla ei ole äänestyskorttia? Kaikilla on korttinsa, hyvä. Aloitetaan tästä ensimmäisestä osasta. Todella siis eh, Euroopan unionin turvapaikkavirasto 2 ilmoitusasia ennen kuin äänestämme. Matera on 572 tarkistukselle kerännyt. Ja sitten 355, 407, 426, 438, 443, 444, 466, 480, 483, 490, 493, 504, 522, 528, 529, 578, 599, 642, 645, 653, 654, Does... Näihin tarkistuksiin on äh, kerätty allekirjoituksia. Haluaako esittelijä niiden äh, Müller käyttää puheenvuorojen äänestystä? kahta. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää, todella kiittää varjoesittelijöitäni, koska minusta meillä on ollut todella yhteistyöhalukas ja hyvä työilmapiiri ja on ollut todellinen ilo saada tehdä työtä yhdessä kollegoiden kanssa. Samalla kiitän avustajani ja sihteeristöä, koska he todella hoitivat tämän vaikean työn erinomaisesti. teknisistä kysymyksistä. Kompromissi 26, artikla 35. Siinä on tekninen mukautus. Siitä sovittiin varjoisettelijöiden kesken. Se valitettavasti vahingossa ei heijastunut tuossa kompromissiversiossa. Kappale 4, artikla 35, viimeinen lause pitäisi poistaa. Jotta selvemmin ymmärtäisin, niin virke on seuraava. Virasto voi myös alistaa sopimuksen kolmannelle maalle yhteisymmärryksessä komission kanssa koordinoida kaiken tällaisen tiedonvaihdon ja muun toiminnan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tuon kolmannen maan alueella. Eli kompromissi olisi ilman tätä virkettä. Thank you to you, Peter. Kiitos. Peter, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, aloitamme äänestyksen ja me aloitamme äänestämällä tarkistusta 103, eli komission ehdotuksen hylkääminen. Äänestys on alkanut. Has everyone voted the vote? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 106. Ja 128. Äänestys on alkanut. Yhteen äänestys. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten artiklat kompromissi 1. Artiklan 1 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 1a. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 1a. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän, Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 354. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty kompromissi 11. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 12, 13 ja ensimmäinen osa 15. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa, kompromissi 15. Äänestys on alkanut. Äänestys on päät, Hyväksytty. Kolmas osa, kompromissi 15. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys on alkanut. Kääntäkää vaan niitä sivuja, kyllä se sieltä löytyy. Kompromissi 14. Kääntäkää sivuja, kunnes se löytyy. Sivunumeroita useimmissa äänestyslistoissa ei ole. Kompromissi 14 löytyykö? Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 508. Äänestys on alkanut. 508 tarkistus. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Pahoittelen. Kompromissi 17. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 21. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 22a. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 23. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 23a. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 72. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 73 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 74 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 583 äänestys on alkanut. Vote is closed. That is rejected. Äänestys on päättynyt ja se on hylätty. Kompromissi 23b. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Taskus kompromissi 24. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 25. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 26. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 27. Äänestys on alkanut. Äänestys hyväksytty. Kompromissi 28. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 29. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 30. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. 31. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Sitten kompromissi 32. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 33. Äänestys on alkanut. Päättynyt Hyväksytty. Kompromissi 35. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 34. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 36. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 37. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 670. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. 671. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Sitten kompromissi 38. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 39. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. Kompromissi 40, äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Sitten 675 äänestys on alkanut. Katsotaan mitä tapahtuu. Tästähän on paljon puhuttu. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Voi surullista, Tomas. Pahoittelen, hylätty. Sitten kompromissi 41. No nyt suremme tätä äskeistä, mutta kompromissi 41 kuitenkin äänestys on alkanut ja nyt se on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 42. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Ette te äänestä koko mietintöä vastaan. Sitten tarkistus 678. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 43. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 44. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Sitten 683. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi menemme johdantoosan viitteisiin, kollegat. 104 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Sitten 105 tarkistus puolesta vastaan. Hylätty. Öö, sitten 109 äänestys on alkanut, päättynyt. Hylätty. 107. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 108. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 110. Äänestys on alkanut. Päättynyt miksi. Kollegat, tekninen ongelma tuossa äänestyksessä 110 tarkistuksesta, eli toistamme johdontason kappale 1, tarkistus 110, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten 111 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 45. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty 116. Äänestys on alkanut. Äänestys on nyt päättynyt. Hyväksytty 117. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 46. Äänestys on alkanut. Päättynyt. hyväksytty. Kompromissi 47 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. Kompromissi 48 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 131 tarkistus, äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty. Kompromissi 49 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 50 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 51. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kompromissi 52. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 53. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 54. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 55. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 56. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 167. Äänestys on alkanut. 167. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 58. Äänestys on alkanut. Päättynyt. on kappale kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 178. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 179. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 180. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 181. Äänestys alkanut. Päättynyt Hyväksytty. 182. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 59. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 189. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 193. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 192. Äänestys on alkanut. Ei vaan nyt mennään 195. Äänestys on alkanut. 195. Ei, anteeksi, anteeksi. 194. 194 ensin. Äänestys alkanut. Joo, todella suuri muutos. 194. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 195 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 196 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 60 äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 61 äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 62 äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 63. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 60. Eikö 64 väliin? Kompromissi 64. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 65. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 66. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 67. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 218 äänestys on alkanut. Ja 219 ovat identtiset. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ei vaan tarkoitan hylätty. on puheenjohtaja. 220. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 221. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 222. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 68. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 69. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 228 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty 229. Äänestys alkanut. Hylätty. 230. Äänestys alkanut. Päättynyt. hyväksytty. 231 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 70. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Ja näin siirrytään sitten itse näihin kappaleeseen kappale 15 budjettivaliokunnan lausunnosta. Äänestys on alkanut. Tarkistus 15 siis on kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Onko teillä tämä oikea? Oletko kaikki oikeassa kohdassa? Kappale 15 siis, tarkistus 15. Hyväksytty. Ja sitten johdan tuossa kappaleet. Ja kolme, tarkistus kolme. Tarkistus kolme, äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Joten kollegat sitten äänestetään loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättänyt 36 ääntä, 9 vasta ääntä, 6 tyhjää. Ja näin sitten äänestetään päätöksestä avata neuvottelut ja neuvottelujoukon mandaatista äänestys ehdottomalla ääntä enemmistöllä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 46 puolta ääntä, 4 vastaan, ei tyhjää ääniä. Onnittelut. Bravo. So we're doing, I know it's very stressful on the arms, colleagues, I realize this, but we're... Tämä on kyllä todella stressaava, mutta hyvin menee ajallisesti katsoen. Colleagues, we move straight to um, the... Näin hyvät kollegat, siirrytään suoraan seuraavaan äänestykseen kyse on eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta. Haluaako edustaja Boni käyttää puheenvuoron vai eikö hän olekaan paikalla? Ai, Boni ei päässytkään tänään paikalle. Anteeksi. Ja näin minä suoraan äänestykseen. Kompromissi yksi, kollegat. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki valmiita? Kompromissi yksi. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seitsemän. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kolme äänestys on alkanut. Ai anteeksi. Tarkistus 12. Tarkistus 12. Äänestys alkanut. Amendment 12. Tarkistus 12. The vote is closed. That is rejected. Compromise 3. The vote is open. Kompromissi 3. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 5. Ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 26. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappaleet tarkistus 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja äänestämme tekstistä sellaisen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 40 ääntä. 48 puolta ääntä yksi vastaan, niin kaksi tyhjää. Onnittelut. Is everyone okay? Nobody needs a break or anything. We can move. Tarvitaanko taukoa vai me mennään suoraan eteenpäin? Hyvä. Ei, ei, vitsi, vitsi. Vitsi, vitsi. Brittihuumoria täällä viljelen. That was crazy. Colleagues, just uh, one point of information. Hyvät kollegat, vain tiedon jyvänen ennen kuin mennään äänestyksiin. Vergian mietinnöstä. Kompromissit 3, ja 13 Vergian mietinnössä. Niissä on pyydetty erillisäänestystä 3, 8, 11, vaikkei niitä löydy tuolta äh, äänestysluettelosta. Eli osat 2, ja 3, kompromissista 3 ja 8 ja toinen osa kompromissista 13 raukeavat, jos ensimmäinen osa hylätään ja sitten äänestetään tarkistuksista. Tuliko tämä selväksi? Myös koordinaattoreille. Onko tämä järkevää? Kiitos. Monika, Brigitte, muut. Edustaja Stevens. Um, have you got the... I'll use this one. Okay. Okay, colleagues, uh, compromise. No niin, kollegat. Kompromissi kaksi. Kiitoksia, edustaja Guillaume. Uh, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ei yhtä hyvin kuin varapuhemiesten tekisi, mutta kuitenkin. Kompromissi neljä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 24. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 25. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 30 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 33. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. Kompromissi kolme. Osa yksi, anteeksi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Osa kaksi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Osa kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 36. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 50. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 51. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 52. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 54. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 55. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 67 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 71 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 8 äänestys on alkanut. Kompromissi 8, osa 1 siis. Päättynyt. Hyväksytty. Osa kaksi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Osa kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 83. 83 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. neljä äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 25 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 99. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 103. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 104 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 105 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 11 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Yksi, yksi, yksi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 118 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 120. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 122. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Yksi kolme yksi äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Yksi kolme kaksi äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 133 Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 13. Osa 1 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty osa 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 141. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 142. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 143. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten johdon toisen kappaleesta kompromissi 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 18 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 19 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tekstistä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 26 puolta ääntä, 22 vastaääntä, ei tyhjiä. Onnittelut edustaja Vergialle. En kysynyt häneltä, että halusiko hän sanoa jotain tähän alkuun, mutta jos teillä on jotain sanottavaa, niin olkaa hyvä. Oui, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, suuret kiitokset haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia varjoesittelijöitä siitä tavasta, jolla me olemme tehneet yhteistyötä, vaikka tämä olikin hiukan vaikeaa. Ja haluaisin myöskin kiittää kaikkien tekemistä ponnistuksista joiden ansiosta olemme saaneet aikaan tekstin, jonka suurin osa meistä voi hyväksyä. Pahoittelen äänestyksen lopputulosta, mutta ymmärrän sen kyllä ja kaikkia lämpimästi kiittäisin. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Vergia. Sorry. No... Kiitoksia, edustaja Vergia. Pahoittelen, että en antanut teille puheenvuoroa alkuun. No niin, kollegat, nyt päästään viimeiseen äänestykseen. 29.11. eilen 7.12. Kuten tietänette, kaksi neuvottelua käytiin uudistusmekanismista ja tästä saatiin myönteiset tulokset ja sitten meidän esittelijänä. Hän esitteli aivan erinomaisen mietinnön aiemmin. Onnittelut hänelle ja kaikille varjoesittelijöille ja kollegoille, jotka ovat työskennelleet tämän asian parissa. En tiedä, haluatteko sanoa jotain vielä, että Tehän jo puhuittekin aikaisemmin. Onnittelut siis hänelle ja kaikille varjoesittelijöille ja muille kollegoille, jotka ovat niin kovasti tehneet työtä tämän parissa. Kollegat mennään suoraan äänestämään. Yksi yksittäinen äänestys tekstistä, josta sovittiin epävirallisten kolmikantaneuvottelun aikana. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 37 puolta ääntä, 9 vastaan ääntä, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. So colleagues, thank you very much. That's the end of voting. Kiitoksia kollegat. Äänestykset päättyvät tähän ja tämän aamupäivän kokous myöskin. Kiitoksia kärsivällisyydestä.